Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, hyvää huomenta. Lämpimät kiitokset teille siitä, että olette näin varhain aamulla täällä, koska kun koko yö on katsottu ja kuunneltu televisiota ja muita välineitä, niin pelkäsin, että olisin yksin täällä ITRE-valiokunnan kokouksessa, joten kiitän teitä läsnäolostanne. Meillä on tänään käsittelyssä äärimmäisen tärkeä aihe, eli energiaköyhyys. Meillä on tässä alussa kuule, tämä alussa oli kuulemistilaisuus. Mutta aloitamme kuitenkin esityslistan hyväksymisestä. Jos siihen ei ole kommentteja, se voidaan hyväksyä ilman muutoksia. Mitään kommentteja ei näyttäisi olevan. Jos niitä ei tule ennen kokouksen loppua. Niin, tämä on hyväksytty. Huomenna huomisillan kokoukseen eh, kello 18.30 mennessä voitte toimittaa mahdollisia kommentteja. Silloin on kohta muut asiat. Silloin voitte puhua, mistä mieleeni tulee. Huomenna kello 9 järjestetään äänestys mietintöluonnoksesta luovat teollisuuden alas, alat ja me jaamme tämän vastuun yhdessä kulttuurivaliokunnan jäsenten kanssa. Me tapaamme tässä kokoushuoneessa Itren äänestys alkaa kello 10. Me siis aloitamme kello 9. Luovat teollisuuden alat äänestyksellä yhdessä kulttuurivaliokunnan kanssa ja sitten pysymme täällä samassa salissa ja kello kymmeneltä alkavat omat äänestyksemme. Kollega Ryti. Danke. Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Saaneen kiittää ITRE-valiokunnan puheenjohtajaa Busekkia siitä, että tämä MIP Spearing asia on saatu tänne esiteltäväksi ja on hienoa, että meillä on myöskin asiantuntijoita vieraanamme. He ovat täällä kolmen päivän ajan meidän vieraanamme. Eilen järjestettiin tämä suuri avajaistilaisuus. Meillä on televiestinnän ja elintarviketurvallisuuden asiantuntijoita. Ja kyse on ohjelmasta, joka kattaa kolmen päivän työskentelyn täällä ja parin kolmen päivän yhteisen tapaamisen asiantuntijoiden ja tieteen edustajien mukaan luona, joten oikein paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta. Tervetuloa valiokuntakokoukseen. Me en tarkkaan ottaen tiedä, missä te istutte, millä paikalla. Voisitteko nostaa kätenne? Kiitoksia. Kiitoksia, että olette mukana valiokuntakokouksessamme. teidän toimintan, kiitämme myös toiminnastanne tuo tehtävissä ja tuo kokouksissa. Teillä on ollut hyvin aktiivinen agenda. Ja kiitokset myös äh, Paul Rybikille äh, Stoan puheenjohtajana. Te olette kaikki nämä tapahtumat järjestyneet. 21. marraskuuta Strasbourgissa tapaamme. Siellä on yhteinen Agri Envi Itre valiokuntien kokous Euroopan unionin uudesta metsästrategiasta tänään tärkeä, hyvät kollegat. Kello 19-20.30 on tämä kokous, 7.30 siis Strasbourgissa. Maanantai 21. marraskuuta. Kello 7-8.30 illalla Agri Envi Itre-valiokunnat. Euroopan unionin metsästrategia. Tärkeä aihe. Kolme valiokuntaa yhdessä. Mutta siirrytäänpä meidän energiaköyhyys työpajaamme nyt. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaikki ITREN energiaköyhyys työpajaan. Energiaköyhyys, siitä on tulossa yhä tärkeämpi asia Euroopassa Joidenkin arvioiden mukaan 50-125 miljoonaa ihmistä Euroopan unionissa on vaarassa kärsiä energiaköyhyydestä. Energiaköyhyyttä johtaa, johtaa eri syyt, kuten alhaiset tulot, korkeat energian hinnat ja huono energiatehokkuus. Nämä ovat eri syitä, mutta ne johtavat samaan ihmisillä ei ole rahaa maksaa energialaskuja. Onko sillä väliä, mikä tähän nyt sitten johtaa? Tässä odotetaan sitä, että alhaisen hiilen äh, talouteen siirtyminen saa yhä useammat kärsimään tästä samasta ongelmasta, koska siirtymäkausikin maksaa tietyn summan. Itre valiokunta on aina työssään käsitellyt tätä ongelmaa. Me olemme vastuullisia tässä asiassa. Muistuttaisin, että 2015 päätöslauselmassamme kohti Euroopan unionin energiaunionia parlamentti pyysi komissiota esittämään tiedonannon energiaköyhyydestä. Me pyysimme määritelmää ja indikaattoreita energiaköyhyyttä silmällä pitäen ja halusimme, että tässä mukana on myös toimintasuunnitelma, jolla torjua energiaköyhyyttä. Me nyt odotamme komission ehdotusta. Haluaisimme tietää, millaisia ratkaisuja meillä on energiaköyhyysongelmaan. Energiatehokkuusdirektiivi, energia, rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja samoin sähkömarkkinoiden suunnitelman uudelleen arviointi. Kuukauden päästä tämän viimeisen ehdotuksen saamme siis energiamarkkinoiden suunnitelmasta komissiolta. Tässä kontekstissa me olemme järjestäneet tämän työpajan ja tänne tulee asiantuntijoita keskustelemaan akateemisesta näkökulmasta tästä aiheesta ja esittämään tutkimustuloksia kahdesta eri asiantuntijatutkimuksesta, jonka, jotka ITRE-valiokunta on tilannut. Haluaisin nyt muutamia konkreettisia asioita tuoda esille. Ensimmäisenä puhujana, ja haluaisin tätä ennen lisätä vielä, että nämä esitykset julkaistaan myös ITRE-valiokunnan nettisivuilla ja myös tiivistelmät tulee nettisivulle ja muistuttaisin, että puheaikaa jokaisella kutsuvieraillamme on 15 minuuttia esitystensä varten. Ensimmäinen puhuja Saska Petrova. Tässä aivan vieressäni istuu. Hän tulee Manchesterin yliopistosta ja hän tulee puhumaan meille, meille energiaköyhyyden maisemista Euroopan unionissa akateemisesta näkökulmasta – hän on erittäin hyvä, hyvin, hyvä henkilö puhumaan tästä aiheesta, koska hän luennoi myös ympäristökoulutus- ja kehitysinstituutissa. Ja samoin hän toimii tutkimuskoordinaattorina Manchesterin urbaani-instituutissa. Hän ei toimi pelkästään Manchesterin yliopistossa, vaan Manchesterin kaupungin toiminnassa. Hän työssään keskittyy siihen, millä tavalla yhteisöt ja paikalliset ihmiset kärsivät alhaisen, siirtymisestä alhaisen hiilin talouteen. Ja hänen työssään mukana on katsaus energiaköyhyyteen ja haavoittuvuuteen. Olkaa hyvä, Rova Petrova. Good morning. Kiitoksia, hyvää huomenta kaikille. Minulla on ilo olla täällä tänään ja haluaisin kiittää teitä kutsusta osallistua tähän työpajaan. Työpaja osoittaa jälleen kerran, että energiaköyhyys saa yhä enemmän huomiota poliittisella ja tieteellisellä puolella Euroopan unionissa. Energiaköyhyys on nyt osa virallista sanastoa ja päätöksentekoa Euroopan unionin toimielimissä. Ja se on nyt jo vahvasti mukana kolmannessa energiapaketissa, samoin kuin Euro- energiaunionin puitteistossa. Minun esityksessäni äh, haluan tuoda esille, kuinka paljon meillä on tieteellistä näyttöä ja tutkimusta energiaköyhyyteen liittyvistä ongelmista Euroopassa. Esitykseni aluksi haluaisin todeta, että energiaköyhyys on ymmärretty ja sitä on käytetty eri tavoin Euroopan unionissa. Sellaiset sanat kuin polttoaineköyhyys, eh, kylmät talot, energia, eh, energiasaannin heikkoudet ovat eri termejä, joita on käytetty energiaköyhyydellä, mutta eh, yhdistyneestä kuningas valiokunnasta e, Brenda Brownman ensimmäistä kertaa laajasti kuvaili tätä ongelmaa ja hän piti polttoaineköyhyyttä tilanteena, jossa kotitalous ei pysty e, riittävällä tavalla lämmittämään taloaan, ja tätä pidettiin tilanteena, jossa kotitalouden oli käytettävä lämmityksen yli 10 prosenttia tuloistaan. Hiljattain e, John Hills äh, tarjosi laajan selvityksen, millaisia vaikutuksia näillä määritelmillä on, ja hän ehdotti uutta määritelmää yhdistyneen kuningaskunnan y- yhteyteen, ja tämä määritelmä oli nimeltään alhaisten tulojen ja korkeiden kustannusten määritelmä. Stefan Buzarovski, tohtori Harriet Thompson ja Sergio Tilara Herrero ja Neil Sinkank ja muut tutkijat ovat myös pyrkineet määrittelemään globaalilla tasolla energiaköyhyyden. Meidän työmme kannalta ei ole kysymys ainoastaan siitä, että kuvaillaan nykytilannetta kotitalouksista, jotka voivat olla energiaköyhiä, vaan pyrimme myös määrittelemään tiettyjä riskejä ja syitä, jotka saattavat johtaa energiaköyhyyteen kotitalouksissa, tai millaiset olosuhteet voivat johtaa tilanteeseen, jossa eh, kotitalous pääsee irti tästä tilanteesta. Meillä, meille siis eh, energiaköyhyys ei ole mikään staattinen tilanne. Kotitaloudet voivat joutua energiaköyhyyteen, mutta siitä voidaan päästä myös ulos. Tästä syystä meidän määritelmämme mukaan kyseessä on tilanne, jossa useat riskit yhdistyvät ja näiden takia kotitalous voi kärsiä energiaköyhyydestä, jolloin kotitaloudessa ei voida riittävällä tasolla käyttää energiapalveluja omassa kotitaloudessaan. On ollut paljon yliopistotahoja, jotka ovat kannattaneet ja vastustaneet yhteistä eurooppalaista energiaköyhyyden määritelmään. Esimerkiksi Harry Thompson ja monet muut kollegat ovat korostaneet sitä, että itse asiassa yhteinen määritelmä energiaköyhyyden Euroopan unionissa voisi eh, lisätä ilmiön tunnustamista ja poliittista näkyvyyttä, mutta toisaalta se voi myös eh, ratkaista tiettyjä terminologisia sekaannuksia, kuten sanoin, joskus ymmärrämme energiaköyhyyden eri tavoin. Ja edelleen eh, näin voitaisiin saada aikaan politiikan synergioita ja saadaan yhteyksiä eri politiikan alojen välillä, sosiaalipolitiikan, teollisuus, teollisuuspolitiikan ja terveyspolitiikan sekä myös energiapolitiikan osalta ottaen huomioon sähkömarkkinat ja kaasumarkkinat ja muut kaikki näiden politiikan välisiä synergioita voidaan saada aikaan. Muilla kollegoilla on ollut vastalauseita yhteistä määritelmää vastaan. Heidän mielestään yhteinen määritelmä voisi häivyttää erityiset maantieteelliset olosuhteet ja eri sosiaali, sosiaalistaloudelliset olosuhteet Euroopan unionissa, poliittiset olosuhteet ja myös eri alueelliset erot voisivat jäädä näkemättä Euroopan unionin tasolla, jos yhteistä määritelmää käytetään. E-, energiaköyhyyden aiheuttaa osoittamat syyt ovat niistä lisääntynyt ymmärrys perinteisesti on mainittu kolme tärkeää tekijää. Energian hinnat yhtäältä, toisaalta tulojen laskeminen ja, et, ja tehottomat talot. Jos muistatte alun esityksestä, niin tämähän on tämä kolmiyhteys, klassinen toimintapolitiikan eh, kolmia, jolla on nämä merkittävimmät tekijät eh, esitetty, mutta kuitenkin hiljattain on selvää, että, että tehottomuus, energiatehottomuus on tutu esiin vahvasti, koska koska tämä tuo mukana myös kosteutta ja hometta ja eh, ja epäasiallista lämpötilaa koteihin. E, on huomioitava todella e, e, kaikki nämä kolme tekijää. Ja kyseessä on materiaalisen puutteen muoto. Kyseessä on todella kysymys, on kysymys todella materiaalisista puutteista eikä niinkään tuloista – sitten esimerkiksi lapsiperheet ja eläkeläiset ja vammaiset, tämän tyyppiset ryhmät ovat helpommin sortuneet energiaköyhyyteen. Joustavat lämmitysjärjestelmät niin helpottivat teknisesti ja rahoituksellisesti asianmukaisempia toimintamuotoja ja vähensivät, vähensivät riskejä energiaköyhyyteen jäämiselle. Me tiedämme, että kotitaloudet yksityissektorilla ja vuokrasektorilla voivat eh, olla eh, korkean riskin eh, aloja ja voivat todella joutua tällaisen energiaköyhyystilanteeseen. Meillä ei ole yhteistä määritelmää energiaköyhyydestä Euroopan unionissa. Näin ollen on hyvin vaikea laskea, mil, missä määrin energiaköyhyyttä esiintyy Euroopan unionissa. Hyvin usein yliopistoissa käytetään EUn tilastoja, tuloja, elinolosuhteista ja sitten toisaalta kotitalouksien ja Näissä on eri variaabeleita ja niistä riippuen päädytään erityyppisiin tuloksiin. Puhutaan noin 50 miljoonasta, e, e, mutta luvusta riippuen voidaan puhua jopa 160 miljoonasta energiaköyhästä Euroopan unionissa energiaköyhyys Kuilu on selkeästi näkyvissä tutkimuksissa Energiaköyhyyttä tapahtuu kyllä kaikkialla Euroopan unionissa, mutta vahvimmin se näkyy Etelä- ja Itä-Euroopan maissa. Eri punaisen sävyt näkyvät tällä kartalla hyvin. Eri variaabelit, eri indikaattorit ovat osoittaneet, että energiaköyhyyden tasot ovat korkeimmillaan Bulgaariassa, Kyproksella, ja Romaniassa. Syyt ovat erilaisia. Useat eh, yliopiston asiakirjat ovat osoittaneet ja korostaneet sitä, että energiaköyhyyden suuri määrä sosialismin jälkeisessä maissa voi johtua korkeista hinnoista, jotka johtuvat energiamarkkinoiden vapauttamisesta kansallisella tasolla. Bulsarovski ja Tirado Herrero kollegani ovat osoittaneet, että kotimaista hinnat ja energiahinnat ovat kasvaneet 33 prosentissa Puolassa, 22 prosentilla Tsekin tasavallassa ja 69 prosentilla Unkarissa vuoden 2006 ja 2011 välillä. Energiaköyhyyden taso on ollut korkealla myös Euroopan eteläpuolissa ja tämä johtuu lähinnä siitä, että ei ole asianmukaisia lämmitysjärjestelmiä ja, ja rakennukset ovat energiatehottomia. Välimeren maissa tilanteeseen vaikuttaa myös tarve viilentää taloja kesällä. Uusien tietojen mukaan on arvioitu, että noin kolmas osa vastaajista kahdeksassa uuden jäsenvaltiossa Välimeren rannoilla eivät eivät pystyneet pitämään taloja riittävän viileinä. Säästöpolitiikka on myös vaikuttanut energiaköyhyyden tasoon näissä maissa. Energiaan köyhyyden laajentumiseen vaikuttaa myös mahdollisesti energian siirtymät, kuten Jerzy Buzek aivan oikein mainitsi. Tällaiset siirtymäkaudet liittyvät energiajärjestelmien hiilen vähentämiseen ja prosessit voivat vaikuttaa erityisesti alhaisen tulotason kotitalouksiin, mikäli nämä toimenpiteet, kuten aurinkoenergiaan, tuuleen ja uudistuviin energialähteisiin in, tehtävät investoinnit eh, kohdistetaan eh, liiallisesti kuluttajien energialaskuihin. Dieselin ja öljyn verot ja myös kaasun verot eivät ole ovat olleet vähemmän kielteisiä köyhille, mutta sähkön puolella vaikutukset ovat olleet suurempia. Useat tutkimukset ovat osoittaneet tämän. Monet tutkijat ovat kuitenkin tukeneet ajatusta, että yli, yleismaailmalliset energiatuet eivät ole tehokas väline, jolla, jotta voitaisiin tuloja jakaa kotitaloudet, rikkaammat kotitaloudet käyttävät enemmän energiaa kuin köyhät. Sosiaaliturvajärjestelmän kautta tehtävä tulojako saattaa olla tehokkaampaa. E, muita välillisiä välineitä olisi esimerkiksi julkisen liikenteen käytön tukeminen ja saneeraukset ehkä tuloverotukseen perustuva energiavero olisi oikeudenmukaisempi kuin energialaskun perustuva verotus. Sitten päätelmistä vielä. Meillä on ehkä vähän aikapuutetta, voimme vielä, puut, päät, vielä puhua näistä päätelmistä, mutta oikeastaan olen sanonut kaikki ne asiat, jotka tällä, tässä kuvassa ovat. Haluaisin kuitenkin lopuksi sanoa, että olen laatinut luettelon kirjallisuudesta, jos teitä kiinnostaa lisätieto tästä aiheesta, niin voitte siihen tutustua. Halusin myös mainita sen, että meillä on hanke, joka käsittelee energiaköyhyyttä maissa, joissa se on ankarinta Itä-Euroopassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Puolassa täsmällisesti sanottuna. Teemme tätä kolmessa kaupungissa ja satojen kotitalouksien parissa ja olemme tehneet oman katsauksemme tästä aiheesta. Tässä siis eh, esitykseni. Kiitoksia. Kiitokset teille esityksestänne. Se oli erittäin mielenkiintoinen. Kiitoksia. Seuraava puhuja meillä on Benjamin Greiner. Hän on Berliinin ympäristöinstituutista Benjamin Greiner on politiikan tutkija. Hän on keskittynyt ennen kaikkea kestävän kehityksen tutkimiseen. Hänellä on asiantuntijuutta niin politiikassa kuin talouskysymyksissäkin ilmastonmuutoksesta. Hän tietää samoin sopeutumisesta ilmastonmuutokseen ja teknologisesta siirtymistä. Herra Kreiner on ollut ympäristöinstituutin palveluksessa Berliinissä jo vuodesta 2014. Hän on ollut mukana suunnittelemassa, valvomassa ja arvioimassa Saksan liittovaltion ja eurooppalaisen tason politiikkaa. Olkaa hyvä, herra Kreiner. Good morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, arvon edustajat. Minulla on kunnia puhua täällä teille ja kiitokset saamastani kutsusta tähän tilaisuuteen. Esittelen teille Itrevaliokunnan toimittaman tutkimuksen energiaköyhyyteen liittyen, miten köyhyyttä vastaan voidaan taistella eri jäsenvaltiossa ja miten energiaköyhyyttä vastaan taisteltaessa eri maissa on toimittu. Eli siinäpä katsaus tähän tutkimukseen. Tämä on eksploratiivinen tutkimus. Yritimme katsoa, mitkä järjestelmät toimivat ja mitkä ei. Tarkoituksena ei ollut mitään muuta kuin katsoa, mikä on tämänhetkinen tilanne Euroopassa. Eli me keräsimme julkisesti saatavilla olevaa tietoa, jäsenvaltioiden tutkimustuloksia, asiantuntijoiden tut- tutkimustuloksia ja haastatteluja. Kun puhutaan energiaa köyhyydestä, niin kuten kollega Petrova totesi, on koko Eurooppaa käsittelevä ongelma. Monissa jäsenvaltioissa tämä on fakta, ei ainoassa korkean tai alhaisen tulotason maissa tai pohjoisen tai edellä maissa, vaan oikeastaan kaikkialla Euroopassa energiaköyhyydestä kärsitään. Niin emme voineet tietenkään tutkia kaikkia jäsenvaltiota, vaan yritimme katsoa pohjoisen ja eteläakselilla olevia eri maita, sitten korkean ja alhaisen tulotason maita sekä 15 jäsenvaltion ja itäisen itälaajentumisen jälkeen unionin liittyvien, liittyneiden maiden tilannetta. Hinnat nousevat, kuten kuulimme kaikissa jäsenvaltioissa, se saattaa aiheuttaa ongelmia tulevaisuutta silmällä pitäen, kun puhutaan energiaköyhyydestä. Tämä liittyy, energiaköyhyys liittyy vähäisesti makrotaloudellisiin integraattoreihin. Tämä köyhyys on kyllä tunnustettu kaikissa jäsenvaltioissa. Se ei ole välttämättä aina tapetilla, mutta ainakin siitä on keskusteltu. Oikeastaan kaikissa jäsenvaltioissa asia käsitellään jo. Politiikat ja tulokset ovat tutkimustenkin mukaan olleet aika lailla erilaisia. Nyt vähän yksityiskohtaisempaa tietoa eri jäsenvaltioista. Jos katsotaan Irlantia, lännestä, siellä tulotaso on aika korkea, mutta energiaköyhyys on sielläkin aika lailla fakta ja se on, sitä on ravisteltu aika kovastikin. Eli suuri joukko ihmisistä joutuu maksamaan yli 10 prosenttia tuloistaan lämmitykseen ja rakennuskanta on aika lailla huono ja lämmityskustannukset ovat suhteellisen korkeat. Tässä on huomioitu lämmitysaika kaiken kaikkiaan. Me olemme lähteneet katsomaan tätä peruskorjaus, energiatehokkuus, lähestymistapaa ja sitten energiakustannusten tukijärjestelmä, jota Irlannissa käytetään. On olemassa tällaisia muun muassa korvamerkittyjä tukiaisia energiaa köyhyydestä kärsiville henkilöille. Irlannissa käytetään paljon öljyä lämmityksen raaka-aineena ja nyt yritetään Saada hintatasoa laskettua sillä, että ikään kuin suurempina ryhminä öljyä lähdetään ostamaan. Sitten toisaalta ollaan keskitytty Ranskaan. Siellä on energiaköyhyys määritelty mielenkiintoisella tavalla, ei sen takia, että se poikkeaisi siitä, mitä kollega Petrova totesi. Sielläkin käytetään 10 prosentin rajaa, mutta Tämä erilainen lähestymistapa on johtanut myöskin toisenlaiseen politiikkaan, eli vaikka laskuja ei voidakaan maksaa, niin silti energiasaatavuus saatavuus on perusoikeus, joten yritykset eivät voi ikään kuin katkaista kaasuhanoja. Ranska käyttää tällaisia alhaisen tulotason ihmisten tukiaisia sekä peruskorjausjärjestelmiä, joita energiayhtiöt tukevat. Näin voidaan peruskorjauksia toteuttaa ripeämmin. Mutta kyse on vain pienen ryhmän tukemisesta. 50 000 asumusta on korjattu, vaikka 2,5 miljoonaa asuntoa kaipaisi kipeästi korjauksia. Ja Bulgarian liittyen, niin kuin kollega Petrova totesi, niin myöskin Bulgaria kärsii energiaköyhyydestä. Rakennuskanta on vanhentunutta ja 50 prosenttia ihmisistä on köyhyyden rajamailla ja kärsivät samalla myöskin energiaa köyhyydestä ja tämä on johtanut myöskin terveysongelmiin ja ennenaikaisiin kuolemiin. Lisäksi meillä on aika lailla vähän tietoa juuri asuntokannasta ja siitä, että miten valtio voisi tukea näitä ihmisiä. Eli Bulgariassa sosiaalipolitiikka liittyy myöskin asumusten rakentamiseen, mutta se tarkoittaa vain yhden huoneen lämmittämistä käyttämistä talviaikoina. Se on tietenkin vähän, mutta kuitenkin. Tarkoituksena on kuitenkin parantaa vanhojen asuntojen ja huo- rakennusten energiatehokkuutta. Ja sitten UKon tilanteeseen, siellä energiakanta on aika lailla vanhaa. Me olemme käyttäneet, tai UKssa käytetään metodologiana alhaisen tulotason ja korkean kustannusten indikaattoria. on huomioitu asuntokanta ja lämmitystarpeet ja siltä pohjalta on yritetty katsoa, kuinka paljon energiaa ihmiset kaipaisivat rakennusten lämmittämiseen. Hirveästi tukiaisia valtio ei myönnä ihmisille, mutta Kuitenkin asia pyritään hoitamaan. Lisäksi energiayhtiöillä on omat velvoitteet, esimerkiksi peruskorjausten osalta on olemassa myöskin sosiaalietuuksia tarjolla, ja sitä kautta tilanne on hiukan parantunut ja ensi vuonna tilanne tulee paranemaan entisestään, koska tällaista lähestymistapaa käytetään yhä laajemmin. No mihinkäs tällä toiminnalla on päästy? Oikeastaan lähestymistapa on kolmijakoinen. Ensimmäisessä vaiheessa katsotaan, ketkä ovat energiaköyhiä. Sitten päästään tähän identifiointiin, katsotaan miten ihmiset voisivat saada tukea energiakustannuksia maksettaessa ja sitten täytäntöpanovaihe, eli katsotaan olemmeko parantaneet ihmisten elämää tältä osin vai onko tilanne vain pysynyt ennallaan. Ja me olemme nyt saaneet selville, että tämä ensimmäinen vaihe, eli energiaköyhyyden määritteleminen, sen puolesta puhua asioita, mutta myöskin sitä vastaan. Me voimme katsoa, että kuinka paljon ihmiset joutuvat maksamaan energiasta, jos lasku on yli 10 prosenttia tuloista, niin silloin voidaan puhua energiaköyhyydestä. Mutta se vaan ei toimi kaikissa jäsenvaltioissa. Monissa maissa käy tehdään erilaisia toimia, mutta sillä ei voida välttämättä suoraan auttaa näitä ihmisiä. Lisäksi meillä on tämä LIHC-järjestelmä, sillä on oma hyvä puolensa, mutta se vaatii kuitenkin paljon tietoa rakennuskannasta ja UK esimerkiksi hallitus pyrkii kovasti keräämään tätä tietoa, mutta tämän tiedon analysointi on aika lailla hankalaa. Ja sitten meillä on vielä ongelmana se, että energiaköyhyyttä ei ole suoraan tarkkaan määritelty. Saksassa tukia se voidaan maksaa, mutta se ei välttämättä suoraan kerro tästä energiaköyhystä mitään. Joten tässä täytyy aina arvioida hyvät ja huonot puolet, kun politiikkaa lähdetään suunnittelemaan. Ja tämä on tärkeä asia, sillä alhainen tulotaso ei tarkoita energiaköyhyyttä eikä myöskään se, että asuntokanta olisi energiatehoton. Meidän täytyy jollakin tavalla löytää tämä kultainen keskitie ja tämän ongelman ratkaiseminen vaatii kyllä aika lailla paljon resursseja. Ja sitten tähän identifiointiin, eli energiaköyhien henkilöiden tunnistaminen, löytäminen. UK sanoi alle neljännes näistä rahoista, jotka on tarkoitettu energiaköyhille, niin menevät suoraan näille energiaköyhille ihmisille ja kotitalouksille. Ja se johtaa, johtuu muun muassa tiedon vähyydestä ja sen saatavuuden ongelmallisuudesta ja sitten ongelma, joka liittyy juuri sen hakemiseen. Eli energiaa köyhyyteen liittyvien tukiaisen hakeminen on hankalaa myöskin niille, jotka muuten ovat tottuneet hakemaan eri tukiaisia. Ranskassa on to- toimittu eri tavalla, käytetty erilaisia määritelmiä ja muun muassa Ranskassa energiaköyhät on pystytty tunnistamaan paljon paremmin ja kattavammin. Ja nämä ongelmat näkyvät oikeastaan tästä taulukosta aika lailla hyvin. Tämä on tietenkin suhteellisen subjektiivinen arvio, koska kyse on eksploratiivisesta tutkimuksesta, mutta tämä kertoo kuitenkin sen, että täältä ylhäältä löytyy paljon vihreää, eli että energiaköyhyyttä käsitellään ainakin näissä mainituissa jäsenvaltioissa ja sitten vihreän osuus vähenee alaspäin menteessä silloin, kun lähdetään politiikkaa muovaamaan, etsimään näitä ihmisiä. Eli silloin tehottomuus kasvaa. Ja alhaalla ollaan aika lailla tummalla alueella. Ihmisiä tuetaan energialaskujen osalta, mutta monissa maissa ongelmana on se, että varsinaista ongelmaa ei päästä ratkaisemaan, eli että on alhainen tulotaso ja huono energiatehokkuus asuntokannassa. No en nyt muista näitä lukuja, mutta luvut ovat suuret. 300 miljoonaa euroa maksettiin Ranskassa Abitimieux-järjestelmään. Joten jos katsotaan näiden eri poliitikkojen hyviä ja huonoja puolia, meillä on sosiaalinen äh, hinnasto ja energiahinnastot. Eli ihmisiä autetaan, mutta varsinaisiin syihin ei puututa. Ja Kreikassa monet ovat joutuneet kärsimään tästä ongelmasta ja energiayhtiöt joutuvat tarjoamaan edullisempaa energiaa, mutta ovat sitä kautta itse ajautuneet maksuvaikeuksiin. Ja tämä on tietenkin makrotaloudellinen asia, joka täytyy huomioida. Sitten se, että tuetaan UKOS, UKon ja Ranskan tavoin energia tai yr- asuntojen peruskorjausta ja Ranskassa Abitemieux järjestelmän myötä 80 prosenttia ihmistä on sanonut, että tilanne on parantunut, he eivät enää pala, palele talvella, mutta se vaatii, kuten sanottu, paljon rahaa. Ja rahojen allokointi on aika lailla vaikea, jos katsotaan Bulgarian suuntaan. Siellä on pyritty peruspalveluita tarjoamaan, mutta se jo osoittaa, että kuinka hankalasta tilanteesta on. Mutta pidemmällä aikavälillä vain tämä järjestelmä toimii. Ja jos katsotaan myöskin asuntojen energiatehokkuusta, niin on tietenkin selvää, että se vaikuttaa suoraan myöskin energiaköyhyyteen – Eli jos tätä asiaa tarkastellaan, niin kyse ei välttämättä ole aivan samasta asiasta, eli kyse on erilaisista ongelmista. Ja kuten sanoin, niin äh, esimerkiksi Ranskassa ja Ukossa käytetään peruskorjaus mm, tukiaisia – mutta se ei välttämättä puutu varsinaisiin ongelmiin, eli meidän täytyy sitäkin tarkastella. Ja kun niin monet kärsivät energiaköyhyydestä, kuten Bulgaariassa, niin identifiointi ei ole niinkään suuri ongelma, koska suurin osa väestöstä kärsii energiaköyhyydestä. Ihmisten löytäminen on siis suhteellisen helppoa, eli varojen allokointi kysymys on aivan toisenlainen ongelma näissä maissa. Kyse on datan puutteesta, rahojen saaminen ja pidemmän aikavälin ratkaisun löytäminen. No mitä sitten EU voisi tehdä? Niin näin lopuksi vielä, jos aika vaan riittää, niin kysyisinkin, että mitä EU voisi tehdä? Kun kyse on näin monimuotoisesta ongelmasta, niin mitä EUssa voitaisiin tehdä? BPIE yrittää kerätä kovastikin tätä tietoa Eli siltä osin parannusta on nähtävissä. Ja sitten on olemassa Citizens Energy Forum, jota voitaisiin vahvemmin käyttää hyväksi. Sitten toissijaisuusperiaatetta pitää vaalia, niin kuin komissiokin on energiapaketissa totesi. Eli kysehän on tässä tilanteessa kansallisesta toimivaltuudesta. Oikein paljon kiitoksia tarkkaavaisuudesta ja mielenkiinnolla jään nyt odottelemaan aiheesta käytävä keskustelua. Uh, kiitoksia esityksestänne. Kolmas puhujamme on herra Sergio Ugarte. Hän on toimitusjohtajana konsulttitoimistossa ja hänellä on yli 25 vuotta kokemusta konsultoinnista energia, ilmastonmuutos, kestävän, kestävästä energiakehityksestä Hän on toiminut ympäri maailmaa eri maissa. Hänellä on paljon osaamista sellaisissa aiheissa kuin energiatehokkuus, energiasektorin uudistus, energiariippumattomuus ja kestävä kehitys. Euroopan unionissa juuri kehitämme energiasektoriamme Ja tältä pohjalta voimme todetakin, että meidän täytyy myös torjua energiaköyhyyttä. Ehkä se on uudessa suunnitelmassa me mahdollisuus ottaa huomioon. Teillä on nyt puheenvuoro, olkaa hyvä herra Ukartti. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, hyvää huomenta teille kaikille. Olen hyvin iloinen täällä voidessani esitellä ITRE-valiokunnan tilaaman tutkimuksen tulokset. Tässähän aiheena oli energiatehokkuus alhaisen tulotason kotitalouksissa. YK-instituutin kollegat tekivät tätä tutkimusta, mutta minä tarkastelen tätä sosiaalipolitiikan ja yleisen politiikan näkökulmasta Euroopassa. Ja nämä tutkimukset vahvasti perustuvat eurooppalaisten merkittävien tutkijoiden, kuten äh, tohtori Petrovan ja muiden kollegojen määritelmään energiaköyhyydestä äh, ja äh, sen riskien analysoinnista. Mehän tiedämme jo, että energiaköyhyys vaara on olemassa ja me tiedämme, kuinka monet ihmiset kärsivät tästä köyhyydestä. Perussyynä tähän energiaköyhyyteen ei ole pelkästään alhainen tulotaso, vaan myös kotitalouksien käyttämä energian määrä, koska jos kotitalous on energiatehoton, niin se käyttää enemmän energiaa kuin muut kotitaloudet. Ja tämän lisäksi kyseisen kotitalouden ihmisillä, kun heillä on alhainen tulotaso, he eivät pysty maksamaan tuota suurta energialaskua, koska he käyttävät tarpeettoman paljon energiaa. Tämän vuoksi energiatehokkuus on merkittävä muuttuja energiaköyhyyskysymyksessä. Meidän täytyy puuttua myös energiatehokkuuteen, jotta voidaan alentaa alhaisen tulotason kotitalouksien energialaskujen loppusummaa sen sijaan, että pelkästään määritellään sosiaalipolitiikkaa, jonka kautta julkista rahaa suunnataan näille kotitalouksille ja autetaan heitä selviämään talvesta, ainakin minimi mukavuustasolla. Joten jos keskitytään näiden kotitalouksien energiatehokkuuteen, ensimmäinen kysymys on se, että mikä on energiatehokkuuden merkitys köyhille kotitalouksille. No ensimmäinen vaikutus on tietysti ympäristöllinen, se on kaikille, kaikille yhtälainen, me autamme ympäristöä, mutta tämä ei ole tärkein vaikutus tähän ryhmään, vaan kaikista merkittävin vaikutus on sosiaalinen ja taloudellinen vaikutus. Sen lisäksi, että vähennetään päästöjä, autetaan näitä kotitalouksia elämään terveemmin ja näin ollen julkinen terveyslaskukin alenee me voimme myös auttaa luomaan enemmän työmahdollisuuksia heille ja parantamaan kilpailukykyä eritoten laps, lasten osalta, kun he pääsevät kouluun. Joten tässä on valtaisasti yhteiskunnallisia etuja, jotka liittyvät energiatehokkuuteen, sen parantamiseen. Eli sen, sen lisäksi, että tässä nyt puhutaan energialaskusta, jonka sosiaaliviranomaiset voivat maksaa, niin sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset energiatehokkuuden parantamisella kotitalouksille ovat merkittävät ja niihin kannattaa kyllä keskittyä. Tämän vuoksi me esitämme itsellemme kysymyksen, mikä estää energiatehokkuuden, jos se on niin selvää ja järkevää, että sitä energiatehokkuutta löytyy, niin miksi on niin paljon energiatehottomia kotitalouksia? Tässä kysy, kyse on ennen kaikkea Tieto tietoesteestä. Ihmiset eivät tiedä tosiasioita, millä tavalla voidaan säästää energiaa. Ja kaikki se saatavissa oleva tieto ei, sitä ei ole suunnattu kattamaan näiden kotitalouksien erityisiä tarpeita. Ja joskus myös tässä on korrelaatiota alhaisemman tietotason ja alemman tulotason välillä. Ja tämähän vain monimutkaistaa tilannetta, mutta ei tätä tietenkään voida yleistää, koska me olemme nähneet Itä-Euroopassa sellaisen tilanteen, jossa hy- korkeasti koulutetut ihmiset eivät pysty maksamaan sähkölaskujensa tai energialaskujensa, koska heidän kotensa ei ole eristetty. Ja sitten toinen ongelma on se, että on ihmisiä, jotka tietävät, miten kodeista voidaan tehdä energiatehokkaampia, mutta heillä ei ole varoja investoida koteihinsa niin, että he pystyisivät keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä säästämään energialaskuissaan. Heidän luotto luokituksensa on hyvin alhainen, joten he eivät saa pääomaa. Tämä on näin yksinkertaista. Ja sitten kolmas este tässä on tämä, että tässä on jaetut kannustin jaette kannustimet. Kuka maksaa, jos kotitalous on vuokralaisena taloudessa? Jos, jos tässä nyt maksaa nämä erilaiset parannukset talon eristyksiin esimerkiksi, mutta sitä ei saada sitten vuokratuloissa takaisin vuokralainen ei halua tehdä näitä uudistuksia, koska se vain kasvattaa omistajan omistuksen arvoa. Nämä olivat esteitä energiatehokkuudelle. No mitä politiikkaa on sitten olemassa, jotta voitaisiin näihin syihin puuttua? Me luokittelen nämä kolmeen ryhmän yleiset energiatehokkuuspolitiikat, erityiset energiatehokkuuspolitiikat, jotka on suunnattu köyhille kotitalouksille, ja sitten äh, tässä kollegani Benjamin Grenerin hyvin äh, määrittelemät, hyvin esittelemät sosiaalipolitiikat. Sosiaalipolitiikalla voidaan nopeasti äh, helpottaa energiatehokkuusongelmaa. Yleiset politiikat myös puuttuvat yleiseen energiatehokkuusongelmaan tai tehottomuusongelmaan, mutta yleensä tällä ei saavuteta köyhiä kotitalouksia – tätä ryhmää Ja vain erityispolitiikalla, jotka on suunnattu köyhille kotitalouksille, vain tällä politiikalla voidaan saada edut näkyviin. Valitettavasti tätä politiikkaa on kaikista vähiten Euroopassa. Vain muutamissa maissa on tällaista erityistä politiikkaa, jolla voidaan puuttua köyhempien kotitalouksien energiaongelmiin. Muutamia arvioita että 50-125 miljoonaa ihmistä Euroopassa kärsii energiaköyhyydestä. Noin 25-55 kotitaloutta siis kärsii energiaköyhyydestä. Ja ohjelmat, jotka olisivat menestyksekkäästi tarttuneet tähän ongelmaan, ovat investoineet noin 250-500 euroa per 2500-5000 euroa per kotitalous, jotta voitaisiin parantaa tehokkuutta. No mitään. Nämä ovat tällaisia raaka-arvioita, koska mitään varsinaisia tutkimuksia ei ole, ja me vertaamme sitä omiin lukuihimme. Todellisuudessa tässä puhutaan no, noin 55-100 miljardista, euro, miljardista eurosta miljardista eurosta, että voitaisiin Euroopassa ratkaista energia tehottomuusongelma kotitalouksissa. Ehkä täällä pystytään osa energiaunionin tavoitteista saavuttaa. No sitten suosituksia. Tässä äsken esittelin yleiset tutkimustuloksemme. Olemme keskittyneet kuuteen yleissuositukseen ja muutamiin erityisiin ehdotuksiin. Ensimmäinen suosituksemme tohtori Petrovas sanoi, että keskustelu energiaköyhyydestä ei alkanut kovinkaan pitkään aikaa sitten, parikymmentä vuotta siitä on nyt puhuttu, ja ennen kaikkea tässä keskusteltiin, tästä keskusteltiin yhdistyneessä kuningaskunnassa, nyt siitä keskustellaan kaikkialla Euroopan unionissa, mutta energiaköyhyydestä ei EU-tasolla ole yhteistä määritelmää, eikä myöskään yhteistä määritelmää löydy haavoittuvista ryhmistä. Tässä on hyviä ja huonoja puolia. Meidän johtopäätöksemme on se, että on, olisi hyvä, että meillä olisi yhteinen määritelmä. Erityisesti otettaisiin huomioon eri realiteettien, ennen kaikkea maantieteen eroavaisuuksiin. Ja näin jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus määritellä enemmän omaa energiapolitiikkaansa ja korostaa omaa todellisuutta, mutta yhteinen määritelmä tarvitaan. Ja miksi? Sen, vaiksi, et, sen vuoksi, että kun yhteinen määritelmä ja oikeudellinen määritelmä on olemassa, eurooppalaiset direktiivit voivat tarkasti määrätä siitä, mitä tehdään ja mitä ei tehdä energiaköyhyysongelman suhteen. Joten energiatehokkuusdirektiivi, jota nyt uudelleen tarkastellaan, ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivi voisivat tuoda nämä määritelmät nyt uusissa versioissaan lainsäädäntöön. Toinen suositus. Kaikkien näiden sosiaalisten hyötyjen lisäksi meidän täytyy ratkaista alemman tulotason kotitalouksien energiatehottomuusongelma. Jos me haluamme 2030-2050 ilmastotavoitteet saavuttaa, 36 prosenttia CO2-päästöistä tulee rakennussektorilta. Jos me haluamme saavuttaa ilmastotavoitteemme, kaikki kotitaloudet, olivat ne sitten köyhiä tai eivät, kaikkien kotitalouksien täytyy tulevaisuudessa olla energiatehokkaita. Tämä tarkoittaa sitä, että myös köyhien kotitalouksien täytyy olla energiatehokkaita. Ja tässä luodaan tarve ratkaista tämä ongelma eri näkökulmasta, ei pelkästään sosiaalisesta näkökulmasta, vaan myös Euroopan unionin ilmastonmuutospolitiikan näkökulmasta. No mikä on meidän suosituksemme? Nyt uudelleen tarkasteltavat direktiivit, energiatehokkuus ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivit, ne vaativat, niissä vaaditaan jäsenvaltioiden raportointia ja tässä täytyy ottaa huomioon kaikki kotitaloussegmentit, eritoten identifioiduin tässä köyhät kotitaloudet ja ne esteet, joita on jäsenvaltioissa sille, että niissä alemman tulotason kotitalouksissa saavutetaan energiatehokkuus. Energiatehokkuusdirektiivissä vaaditaan jäsenvaltioita. Ehkä tästä voidaan keskustella. Tässä täytyy jäsenvaltioiden asettaa alat alatavoitteita köyhille, köyhien kotitalouksien energiatehokkuudelle. Ja sitten energia, rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä voitaisiin ottaa huomioon minimienergiaa, performanssivaatimukset. Sitten seuraava suositus. Energiatehokkuuspolitiikan suunnittelussa pitäisi eksplisiittisesti tukea sosiaalisia etuja, kun suunnitellaan energiatehokkuuspolitiikkaa joko yleisesti tai köyhille talous, kotitalouksille, niin täytyy sanoa selkeästi, että politiikka tuo myös sosiaalisia etuja, ei pelkästään ilmastohyötyjä. Hyötyjä. Ja täytyy myös yrittää rajoittaa haittavaikutuksia, kuten esimerkiksi sitä, että energia energiaa käytetään vähemmän ehkä lämmitykseen sitten enemmän muihin, vähemmän lämmitykseen enemmän muihin asioihin ja energialasku pysyy korkeana. Erityissuosituksena tässä on se, että energiatehokkuusdirektiivissä ja rakennusten tehokkuusdirektiivissä ja merkintädirektiivissä siinä vaaditaan, että jäsenvaltioiden täytyy ottaa huomioon myös koulutuksessa moninaiset hyödyt, joita tulee energiatehokkuudesta. Ja jäsenvaltioiden täytyy jakaa parhaita käytänteitä ja kokemuksia. Ja tätähän tehdään jo yhä enemmän Euroopassa. Ja tämä on hyvä asia, koska maat voivat oppia toisiltaan. Neljäs suositus. Politiikka puitteistossa täytyy ottaa mukaan niitä toimia, joilla huomioidaan erityisten ryhmien, haavoittuvien kotitalouksien energiatehokkuusesteet Nämä kaksi direktiiviä, jotka mainitsin aikaisemmin, niissä täytyy ottaa huomioon jo johdanto-osannossa energiatehokkuuden esteet ja jäsenvaltioiden täytyy ottaa huomioon tässä esimerkiksi jo vuokratasokysymykset alhaisen energiatason rakennuksissa. Utrechtissa Alankomaissa on toisen maailmansodan jälkeisiä kerrostaloja remontoitu ja niiden energiakulutus on hyvin alhainen, mutta vuokrataso ei kuitenkaan ole noussut, koska tämän taakse saatiin sellainen bisnesmalli, että ta- ei ollut tarvetta. Energiatehokkuusdirektiivissä voitaisiin vaatia myös sitä, että kerrotaan eri toimijoille energiatehokkuussaavutuksista. Viimeinen suositus on se, että kun valitaan spesifiä politiikkaa, tämä pitäisi jättää jäsenvaltioille mieluiten. Jäsenvaltioiden pitäisi ensinnäkin panna täytäntöön rakennepolitiikkaa, ei pelkästään yksittäistä pientä politiikkaa, vaan rakenne, todellista rakennepolitiikkaa, niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, täällä Euroopassa. Meillä on oikein hyviä esimerkkejä Yksi esimerkki Euroopasta on tällainen Abitemio, hanke, Benjamin Graner jo puhui tästä, ja yksi toinen esimerkki tulee Irlannista, mutta myös Skotlannissa on kotitalouksien energiatehokkuusohjelma, samoin kuin Saksassa. Ja kaikissa näissä ohjelmissa hankkeissa on jo niitä elementtejä, jotka tekevät köyhien kotitalouksien energiatehokkuuspolitiikasta menestyksekästä, jos on hyvää tietoa, niin tällä saadaan jo selkeä, selkeästi vaikutuksia köyhille kotitalouksille. Sitten toiseksi niin energiakulutustarkastukset. Tark- mietitään, miten kotitalouksia voidaan parantaa. Ja sitten kolmanneksi autetaan remontteissa ja pääoman investointien saamisessa jollakin tavalla autetaan sitä, että saadaan rahoitettua nämä energiatehokkuusremontit, joiden pitäisi lähteä liikkeelle kotitalouksien eristyksestä sen sijaan, että pelkästään korvattaisiin esimerkiksi vanha jääkaappi uudella energiatehokkaammalla. Ja sitten vielä viimeiseksi, tässä on kaikki puheenjohtaja, niin viimeiseksi vielä sanoisin, että jäsenvaltiot voivat käyttää että rakennerahastoja kaikilla niillä sektoreilla, jotka hyötyvät Euroopan unionin politiikasta. Ja puhun tässä eritoten kohesiovarasrahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta. Ja näitä rahastoja pitäisi myös käyttää energiatehokkuuden parantamisen rah- rahoittamiseen. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Um, very good. Kiitoksia teille, herra Ugarte, oikein hyvästä esityksestänne. Ja nyt siirrymme keskusteluun. Kysymys-vastaussessio. Me haluaisin ensinnäkin pyytää koordinaattoreita tai heidän sijaisiaan tässä, vaikka kovinkaan monta ei paikalla, mutta ensin SD-ryhmän nimissä edustaja Griffin. On behalf of SD. SD-ryhmästä. Thank you very much, uh, for the... Kiitoksia Jersey, ja kiitoksia näistä esityksestä. Tehän selkeästi täällä nyt saarnatte meille, jotka kyllä olemme yhtä mieltä teidän kanssanne. Meillä on ollut oikein hyvin, hyviä tuloksia ja olemme tutustuneet tutkimuksiin, jotka puhuvat näistä ongelmista. Mutta SND-ryhmässä kollega, kaksi kollegaa niin on paikalla. Meillä on SND-manifesto. Olen E, tuota, yhdistyneen kuningaskunnan lounaisosasta. Ja se on asia, tärkeä asia Maltassa ja Espanjassa kollegat sanovat, että ihmiset kuolevat kesällä, koska heillä ei ole varaa käyttää viilennysjärjestelmiä. Joten on valittava syömisen ja viilentämisen tai lämmittämisen välillä. On myös tärkeää muistaa se, että energia ei ole mikään luksus, vaan sen pitää olla perusoikeus. Me teemme edelleen työtä, että saadaan konsensus tässä talossa, että olette antaneet tässä eri suosituksia viimeisessä esityksessä, ja se koskee koko näitä lainsäädäntöpuitteitamme niin, että energia ei olisi mikään tavallinen, tavanomainen eh, tuote, vaan siitä tulisi sosiaalinen oikeus. Olisi tärkeää, että kuluttajat tietäisivät automaattisesti, mikä, on, mikä olisi halvin malli heilleen, mutta emme ole tässä mallissa vielä valmiita. Tiedämme, että yhden prosentin nousu energiatehokkuudessa toisi kolme miljoonaa saneerattua taloa ja seitsemän miljoonaa ihmistä saataisiin ulos energiaköyhyydessä. Usein kaikkein köyhimmät kansalaiset elävät epäasiallisimmissa taloissa. Meillä on usein samalla kadulla paljon erilaisia ongelmia. Mainitsitte tämän vuokranantajien, vuokranantajien ongelman. Kuinka voisimme kannustaa saneeraukseni, niin, että miten voisimme helpottaa pääoman saamista ja eläkerahastojen käyttämistä. Todella paikallinen toiminta on tässä asiassa hyvin tärkeää. COP21 Marrakeshissa on tärkeää. Kyseessä ei ole ainoastaan sosiaaliset ratkaisut, vaan myös ilmastonmuutos ja talouspolitiikka ja niin edelleen. Tähän tiedetään, että komissio on nyt ähm, luvannut järjestää energiaseurantakeskuksen ja tässä valiokunnassakin sitä on pyydetty. Se perustetaan vuonna 2017 Haluamme kunnollista dataa, kuten sanotte, se on vähän epätasaista. Haluamme yhteisen määritelmän energiaköyhyydelle niin, että voimme yhdessä toimia. Oli se vedottava Mikael eteen, että tähän päästään. Valmistelu vielä saatu. Tarvitsemme myös hyvien käytäntöjen vaihtoa Skotlannissa, Saksassa ja muilla alueilla meidän on varmistettava se, että myös Bulgariassa ja Liverpoolissa tiedetään näistä, näistä asioista, myös Romaniassa, että tieto kulkee on aivan välttämättä tärkeää toimia näin. Sitten kun löydämme rahoituksellisia sosiaali- ja talouspolitiikkaan liittyviä ratkaisuja, on erittäin tärkeää, että muissakin jäsenvaltioissa tieto tästä on. Minä tiedän kyllä, mistä tässä on kysymys. Olen edustanut naisia, jotka olivat aivan kauhuissaan sähkölaskun, sähkölaskun odottaessaan. Meidän on varmistettava, että haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset eivät joudu tilanteeseen, jossa sähköt pannaan poikki. On. Kiitokset teille näistä huomioista ja ECR-ryhmän nimissä varapuheenjohtaja Hankala. Kiitoksia. No, Välttämättä ette ole saarnaamassa täällä vääräuskoisille, vaan minulle on syntynyt pikemminkin sellainen vaikutelma, että ne, jotka ovat vastuussa kasvavista energiahinnoista, ovat huolissaan siitä, mihin tämä on vaikuttanut köyhien keskuudessa. Meidän täytyy vain varmistaa, että tämä yhteys ymmärretään, mutta siitä ei ole kyllä mielestäni täällä puhuttu laisinkaan tänä aamuna. Ja on tietenkin valitettavaa, että on olemassa ihmisiä, joilla ei ole varaa energiaan, mutta yhtä lailla tärkeänä ja huonona asiana pidän sitä, että on ihmisiä, jotka eivät, joilla ei ole rahaa elintarvikkeisiin, asumukseen tai muuhun. Pitäisikö kaikkiin elementteihin olla jonkinlainen ohjelma käytettävissä, jotta ihmiset voisivat selviytyä? Sosiaalipolitiikka on tarkoitettu juuri köyhyyden vastaisen taisteluun, niin kuin sanottu. Ympäristöpolitiikan avulla taas pyritään vaikuttamaan ilmastonmuutokseen ja energiapolitiikkakin löytyy, mutta jos lähdemme sille tielle, että sosiaalipolitiikka ja köyhyyspolitiikka ja kaikki nämä pistetään samaan astia, niin silloin siitä tulee kyllä melkoinen sotku ja se vaikuttaa aika lailla siihen, mitä valtion pitää jatkossa tehdä. Joten minä en ole vakuuttunut siitä, että ongelma voidaan ratkaista tällä tavalla. Kiitoksia. Seuraavaksi vihreistä Claude Turmes. Kiitoksia Jersi. Ensimmäinen viestini on seuraava. Köyhyys on köyhyyttä. Meillä on Euroopassa valtaisa ongelma. Meillä on valtaisan huonosti kriisiä, kriisejä hoidettu ja talouskuripolitiikka on ollut aivan liiallista. Miljoonat ihmiset ovat köyhtyneet nyt, vaikka he eivät aikaisemmin olleet köyhyysrajan alapuolella. Sitten erityiskysymys, joka liittyy euro, energiaköyhyyteen. Minä näen tässä kaksi eri osa-aluetta. Yhtäältä ex-neuvosto tasavaltojen tilanne siellä on tehottomuuden kulttuuri yhdistettynä tuettujen energiahintojen politiikkaan. Ja tämä verrattuna sitten Tanskan ja Saksan ostovoimaan on aivan eri tilanne. Joten meidän täytyy, ensinnäkin olen yhtä mieltä siitä, että tarvitsemme yhteisen määritelmän. Tässä on ö, brittimääritelmä, jota ei voida seurata, koska brittimääritelmän mukaan myös Buckinghamin palatsi on energiaköyhä. Me tarvitsemme EU-määritelmän. Toiseksikin meidän täytyy todella suunnitella energiatehokkuuspolitiikka. Tämä Euroopassa on suunniteltu keskitulo- ja korkean tulon kotitalouksille, ihmisille, joilla on internetyhteys ja joilla on rahaa. Minä pidin kovasti viimeisen puhujan Sergio Ugarten esityksestä ja kysymyksestä siitä, millä tavalla voidaan saada pääomaa käyttöön, miten voidaan saada aikaiseksi tietoa, joka on helposti saatavissa niiden ihmisten keskuudessa, joilla ei ole yliopistotutkintoa, niin kuin usein on, kun tarkastellaan energiatehokkuusohjelmien yksityiskohtia. Minä haluan kahta asiaa Euroopalta me tarvitsemme todellisen energiaälykkään Euroopan. Haluan suurin, suuren ohjelman, jossa parhaat voimat Euroopassa yhdistetään energiatehokkuuspolitiikan äh, luomiselle köyhille kotitalouksille. Ja toiseksikin haluan sitä, että paremmin hyödynnetään Euroopan unionin varoja, äh, rakennerahastoja, Junckerin investointirahoja rahastoja ja sosiaalista uutta tukea itäisessä Euroopassa, koska niistä syistä, jotka selitin, itäisessä Euroopassa on erityisongelmat, jotta siellä voitaisiin päästä samalle tasolle muiden kanssa energiatehokkuudessa, eli enemmän investointirahasta, enemmän rakennerahastovaroja, enemmän sosiaalirahastojen varoja, joilla autetaan Itä-Eurooppaa parantamaan rakennuskantaansa eritoten pääoman saatavuuden kautta kautta köyhille kotitalouksille. Olen iloinen, olen iloinen siitä, että komissio eilen ilmoitti uudesta työsuunnitelmasta ekodesignin osalta. Ja siinä puhutaan tehokkaista, energiatehokkaista laitteista. Tämä on yksi parhaista tavoista alentaa energialaskuja. Olen iloinen siitä, että Juncker ja Timmermans ovat vihdoinkin tunnustaneet sen, että ympäristömerkki kysymys on äärimmäisen tärkeä Tätä voidaan käyttää esimerkiksi veden lämmittämien ja muiden vastaavien laitteiden merkinnässä. Kiitos. Gue. Seuraavaksi Guen koordinaattori Silkkaitis. Eh. Puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kutsuvieraitamme. On todettava, että että väestöstä tietty presidenttiosuus kärsii energiaköyhyydessä, jossa ei voida asianmukaisesti lämmittää koteja. Minä tulen etelän maasta ja meillä joissakin tapauksissa tarvitaan pikemminkin viidennystä kuin lämmitystä. Haluaisinkin esittää kysymyksen, mitä energia on? E- energia on perustavan laatua oleva jokapäiväinen inhimillinen tarve, ja tämän tarpeen täyttämiseksi jokaisella pitäisi olla mahdollisuus käyttää riittävässä määrin kohtuullishintaista energiaa. En mitenkään aliarvioi sitä, mitä olette sanoneet, että siitä, että olisi tuettava haavoittuvassa asemassa olevia kansanryhmiä ja että olisi parannettava energiatehokkuutta, mutta suuri kysymys ei ole täällä, vaan niin kauan kun on olemassa sähkön jakelun verkostoja, jotka ovat yksityisissä käsissä, ongelmaa ei voida ratkaista. Ensimmäisenä olisi toimittava niin, että infrastruktuurit ja verkostot kansallistettaisiin, että ne olisivat julkisia, niin että voisimme vastata kansalaisten tarpeisiin tämänpäiväisen uusliberaalin säästöpolitiikan kautta tilanne on se, että jos henkilö ei pysty tyydyttämään aivan perustavalla olevia tarpeitaan, elintarvikkeita ja asumistarpeita, kuinka sitten nämä energiatarpeetkaan voitaisiin tyydyttää, kun näitä toisiakaan ei voida tyydyttää. Ei myöskään riitä, että sosiaalipolitiikan puitteissa autetaan henkilöitä. En nyt mitenkään halua aliarvioida sosiaalipolitiikkaa, mutta eniten ihmiset tarvitsevat sellaista tilannetta, jossa he voisivat hyödyntää halpaa energiaa. Mä haluaisin antaa kaksi esimerkkiä Kreikasta. Kriisin takia Kreikassa on useita köyhtyneitä alueita, ja on va- maakaasuverkostoja, mutta monilla kotitalouksilla ei ole mahdollisuutta hyödyntää maakaasua. Heillä ei ole riittäviä laitteita ja näin ollen. Ensimmäisenä pitäisi mahdollistaa se, että nämä ihmiset voisivat hankkia tarvittavat laitteet, jotta he voisivat hyötyä näistä kaasunjakeluverkoistoista. Sitten Kyproksesta haluaisin antaa toisen esimerkin. Siellä meillä on otettu käyttöön erityisten säiliöiden järjestelmä, eli kotitaloudet, joilla ei ole varaa toimia itse, se, he saavat tukea, jotta he voisivat asentaa aurinkosähkölaitteiston ja lisäksi on olemassa kompensointijärjestelmä, jonka kautta vähennetään energialaskujen loppusummia. Euroopan unionissa on tällaisia eristettyjä pieniä alueita, jotka eivät ole liitettyjä suurin energiaverkostoihin, ja silloin on mahdotonta hyötyä edullisesta energiasta. Kypros on yksi esimerkki, myös Malta on esimerkki. Kyseessä on saarialueet, joissa on aivan pakko tuoda polttoainetta, fossiilista polttoainetta ulkopuolelta. Meillä ei ole liitäntöjä suuriin verkostoihin. Tämä on eurooppalainen ongelma, ei ainoastaan kansallinen. Thank you very much, colleague. Eh. Kiitokset teille, hyvä kollega. Ja seuraavaksi kollega Kolicek. Děkuji, děkuji za slovo. E, tady zelený kolega, který zrovna diskutuje e, s panem... Kiitoksia. Kollegamme vihreistä sanoi puolitotuuden. Hän totesi, että itäisen Euroopan maissa ihmiset ovat tottuneet edulliseen energiaan. No tämä on aivan totta, mutta kyllä energia oli halpaa muuallakin. Saksassa, Ranskassa, se oli jopa yhdistyneessä kuningaskunnassa halvempaa, koska menneisyydessä heillä oli omat energialähteensä. Jos me siis vertaamme ihmisten mahdollisuuksia, niin meidän täytyy tarkastella myös kotitalouksien keskiverto palkkoja. Tsekin tasavallassa tai Bulgaariassa vain kolmannes väestöstä saavuttaa keskitason palkan. Muilla se on alhaisempi. Ja jos verrataan Tsekin tasavallan ja Bulgaarian palkkoja, tulotasoa läntisen Euroopan maihin, niin voidaan todeta, että itäisen Euroopan maista suurimmalla osalla ihmisistä, ihmisistä ei ole varaa erityisteknologian käyttämiseen. Ja köyhillä ihmisillä on ongelmia kesällä kuuman ilman kanssa, mutta tämä pätee myös Etelä-Euroopassa. Etelässä Euroopassa rakennus kanta täytyy paremmin eristää. Ikkunoiden täytyy olla myös parempia, mutta suurin, suurin ongelma kuitenkin liittyy palkkatason eroavaisuuksiin maita verratessa. Suhdeluku on yhden suhde kymmeneen tulotasoissa näiden eri valtioiden välillä. Joten meidän täytyy vain nyt odottaa, että tämä palkkatasoero pienenee ja vasta sen jälkeen voidaan puhua yhteisistä energiaköyhyyden määritelmistä. Koska ei voida verrata rikkaita maita ja köyhiä maita tässä samalta tasolta keskenään. Esimerkiksi Bulgariassa 50 prosenttia väestöstä elää energiaköyhyydessä, kun taas Ranskassa tai Benelux-maissa tai muissa maissa, joissa tulotaso on paljon korkeampi. Voidaan huomata, että kaikki esimerkiksi talojen eristystoimet ja kaksinkertaiset ikkunat ja muut, niitä käytetään. Tai aurinkopaneelit, niiden käyttö on mahdollista läntisen Euroopan maissa, koska ihmisillä on varaa niihin, joten tämä on tämä tärkein ongelma. Maria, because I... No anteeksi, minä en löytänyt sinua tuolta salista, Mariella, en pystynyt antamaan sinulle puheenvuoroa aikaisemmin. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Alkuun saaneen kiittää kaikkia vieraitamme. Tärkeää on nähdä, että energiaköyhyyden vastainen taistelu on asia, jonka suhteen täytyy toimia ripeästi. Toisaalta taas tärkeänä pidän sitä, että miten nopeasti voimme tähän puuttua. Tietenkin parhaita käytänteitä käyttämällä se onnistuu. Meidän täytyy niitä vain vaihtaa, varsinkin peruskorjauksiin liittyen. Eli voidaan käyttää rahastovaroja ja myöskin esirahastovaroja. Ja meillä on myöskin parhaita käytänteitä tarjolla muun muassa Pariisista – noin 6000 taloa ja huoneistoa korjattiin, mutta meidän täytyy vain tietää, mitä se tehtiin. Ja sitten energiakustannusten laskeminen. Jos katsotaan Kreikan tilannetta, niin sähkölaitoksen yksityistämiseen liittyen meidän täytyy katsoa, miten asia käytännössä toteutuu ja etenee, sillä mehän tiedämme, että monet hallitusten ministerit vastustavat tätä, mutta me kaipaamme lainsäädäntöä, mutta ei ainoastaan lainsäädäntöä riitä, vaan me tarvitsemme myöskin käytännön tuloksia. Kiitoksia. Kiitokset sinulle, Maria. Nyt tässä olivat kaikki kysymykset ja varmaan nyt kuulemme teiltä lyhykäisiä vastauksia. Olkaa hyvä, eh, tohtori Petro. For all your comments. Kiitoksia. Kiitoksia kaikista näistä kommenteista ja kysymyksistä. Oikeastaan haluaisin nyt palata joihinkin omiin esityksessäni mainitsemiin seikkoihin. Ensinnäkin se, että voi olla, että energia, köyhyys on väärä termi, ei oikeastaan ole tästä, kyllä meillä on yksi asia, vaan tässä on todella useiden tekijöiden yhteenliittyminen ja useimmiten se johtaa materiaaliseen puutteeseen eikä niinkään köyhyyteen, kun puhutaan ruokaköyhyydestä, niin kyseessä on yksi asia. Kyseessä on ruoka, elintarvikkeet e, e, se, että pystyvätkö ihmiset ostamaan tietyn tyyppistä ruokaa vai eivätkö. Kun puhutaan energiaköyhyydestä, niin ei puhuta ainoastaan tuloista, vaan myös omasta talosta ja asunnosta ja kyvystä harjoittaa normaalia elämää yhteiskunnassamme. Voimme nähdä, että Euroopan unionin kaikilla alueilla, eikä ainoastaan niissä etelässä on ihmisiä, joilla on keskitulot mutta jos heillä on tietty elämäntilanne esimerkiksi vuokramarkkinoilla, jos vuokramarkkinoita ei säännellä, niin eh, nämä henkilöt voivat kärsiä tällaista materiaalista puutteista, koska apua ei ole. Vaikka heidän tulonsa ovat korkeita, niin eh, loppupeleissä heillä ei kuitenkaan ole riittävästi tuloja laskujen maksamiseen. Toinen asia, jonka halusin mainita, koskee näitä vähätuloisia kotitalouksia. On totta, että tutkimus osoittaa, että itse asiassa moraalisessa yhteiskunnassa meidän on ajateltava tällaisia vähätuloisia kotitalouksia, koska eh, heillä pitää olla no-, normaali elämä, mutta myös siksi, että energiatehokkuuden lisääntymisen kautta tulee paljon hyötyä yhteiskunnalle. Meidän on otettava huomioon myös terveysvaikutukset. Akateeminen tutkimus on osoittanut, että henkilöt, jotka lukevat, jotka asuvat eh, yhteiskunnan tuetussa asunnoissa, niin kyseessä ei ehkä ole hiilinsä, hiilisestä, koska nämä ihmiset eivät edes käytä kovin paljon energiaa. Heidän on säästettävä energiaa, heillä ei ole varaa käyttää paljon energiaa. Mutta jos parannamme heidän asuntojensa energiatehokkuutta, niin niin eh, kansanterveysjärjestelmään kohdistuva taakka kevenee. Siksi kun puhumme energiaköyhyydestä, meidän pitäisi ottaa huomioon, mitä hyötyjä eri aloille sen parantamista koituu. Jos palataan vielä Keski- ja Itä-Euroopan entisiin sosialistimaihin, niin on sanottava, että minun on tunnustettava millaisia ponnistuksia joistakin näistä maista on tehty esimerkiksi todella energiatehokkuuden alalla. Ja tässä yhteydessä todella haluaisin mainita Zelena Uspoven Tsekin vallasta. Tuolloin on myönnetty varsin suuria varoja rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseksi. Joissakin näissä maissa on sellainen ongelma, että on tehty päätöksiä sosialismin jälkeen ja monissa tapauksissa kotitaloudet ja asunnot ovat ja tilanteessa, jossa on järjestelmät ovat liian jäykkiä. Usein käytetään kaukolämpöä ja yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia ja on paljon kotitalouksia, joissa ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin käyttää kaukolämpöä ja sen kustannukset voivat olla hyvin korkeita. Oikeastaan kysymys on siitä, että olisi varaa. Paljon on tietenkin jo tehty, mutta vielä on varaa parantaakin. Täällä on vielä jokin toinenkin asia, jonka halusin mainita. Niin, haluaisin vielä palata tähän esitykseen ja näihin kuuteen tekijään. Yksi niistä tekijöistä on energiajärjestelmän joustavuus – jos palaamme näihin määrittelyihin, jotkut sanovat, että jos käytetään tämän tyyppistä 10 prosentin määritelmää, niin voi olla, että jopa ei, e, e, yhden kuningaskunnan kuningatar on energiaköyhä, koska hän tarvitsee e, mahdollisesti yli 10 prosenttia varoistaan lämmitykseen. Tämä on aivan oikein, mutta tässä palaamme taas siihen, että pitäisi olla valinta, valinnanvaraa. Joissakin kotitalouksissa tällaista ei ole, se on tosiasia. Oikeastaan kaikissa jäsenvaltioissa löytyy tällaisia tilanteita, joissa ei ole mahdollista siirtyä yhdestä järjestelmästä toiseen. Olen myös sitä mieltä, että todella tuen tällaista ajatusta. Minun mielestäni nyt oikea aika puhua energiaköyhyydestä, erityisesti kun meidän on pohdittava näitä jatkuvia eh, käynnissä olevia energian siirtymäkausia, joihin sisältyvät myös hiilestä eroon pyrkimisen. Kuka sen tulee maksamaan? No, next. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Haluaisin palata keskustelussa esille nousseisiin muutamiin kysymyksiin. Minäkin uskon, että energiaköyhyys on hyödyllinen konsepti. Me puhumme energiatehokkuudesta ja energiapolitiikasta, sosiaalipolitiikasta, ja ne voidaan pitää erillään, mutta mielestäni ne kuitenkin linkittyvät toisiinsa juuri energiaköyhyyden kautta. Kuten sanottu, näiden peruskorjaustarpeiden maksaminen on aika hankalaa ja nyt herää kysymys priorisoinnista. Eli tästäpä syystä meidän täytyy katsoa energiaköyhyyttä, jotta voimme priorisoida varojen käyttöä, koska sillä, sitä kauttahan saadaan vähätuloisten ihmisten terveystilannetta parannettu ja se vaikuttaa myöskin positiivisesti muihinkin seikkoihin. Ja mikä on sitten johtanut energiaköyhyyteen? Ensinnäkin energiasiirtymä, tämä neoliberaalisuudesta mahdollisesti johtuva säästöpolitiikka ja poliittinen toimintamalli, mutta vaikka politiikka jätetään sivuun tästä tarkastelusta ja katsotaan kansainvälisen energiajärjestön energiakatsaus, joka on tuota pikaa tulossa pöydälle, niin energiahinnat tulevat nousemaan inflaatiokorjauksista ja muista korjauksista huolimatta. Eli juuri alhaisen tulotason ihmiset huonoissa asunnoissa ovat sitten pahimmassa tilanteessa. Meidän täytyy panostaa uusiutuvien energialähteisiin ja muihin vastaavanlaisiin toimenpiteisiin. Näin voidaan fossiilisiin polttoaineisiin liittyviä hintavaihteluita paremmin vastustaa. Ja kollega Petrova oikeastaan viittasikin jo siihen, että energiaköyhyysmääritelmä sinänsä on hankala, mutta kyse on siitä, että käytämmekö yksinkertaista määritelmää vai onko meillä riittävästi dataa käytettävissä? Buckinghamin palatsin liittyen pitäisi pohtia sitä, että kuuluisiko kuningatar köyhään ihmisryhmään, mikäli hän joutuisi omasta palkastaan maksamaan jonkun tietyn summan, jotta asumusta voidaan pitää esimerkiksi 20 asteen lämpötilassa, ja tuskinpa hän siinä tapauksessa kuuluisi köyhiä ryhmä. Joten kyse on aina tällaisesta kompromissin etsimisestä, niin kuin aina elämässä on. No siitä paikastaan kaikki esille tulleisiin kysymyksiin liittyen. Kiitokset teille, herra Kreiner, ja seuraavaksi vielä herra Sergio Ugarte. Ah, Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensin tällainen pohdinta hieman. Kuvitelkaapa alhaisen tulotason henkilö, jolla yhtäkkiä tulee biolo, biologinen tarve syödä tuplasti enemmän kuin muut, joku toinen ihminen. Mutta hänellä on alhainen tulotaso kuitenkin. Mitä tehdään? Lisätäänkö sosiaalista tukea vai yritetäänkö muuttaa tätä biologista ongelmaa, joka hänellä on, joka johtaa siihen, että hän haluaa syödä enemmän kuin muut. No, palkkakuilu on tietysti tärkeässä asemassa. Jos tällä ihmisellä on kymmenen kertaa alhaisempi palkka kuin jollain muulla, niin no, tämähän nyt ei ole reilua ei ole kuitenkin käsketty nyt analysoimaan asioita. Meidän täytyy ajatella tätä erityistä ongelmaa äh, erilaisten poliitikkojen käyttämisestä. Käyttäminen, no en tiedä, te, te olette poliitikkoja, varmasti keskenään keskustelette tästä, mutta tässä on paljon perustavanlaatuisempia syitä äh, energiaköyhyydelle. Se ei löydy pelkästään alhaista tulotasosta. Sitten Energiahinnat, tämä kolmas pilari tässä. Eli energiahintatulot ja energiatehokkuus. On sanottu, että energian hinnat ovat liian kalliita. Tällä hetkellä on mahdollisuus energiatehokkuuden kautta vaikuttaa myös energian hintaan. Energia, äh, sähkösektorin uudistus on tällä hetkellä työn alla komissiossa tämän sektorin uudistuksessa keskustellaan paljon miten, siitä, miten analysoidaan tätä ää, asiaa, eri tätä joustavuuskysymystä, miten järjestelmästä saadaan joustavampi niin, että siihen voidaan ottaa mukaan erilaisia energiamuotoja. No, yksi vanheimmista ratkaisuista on se, että rakennetaan esimerkiksi kaasuturbiineja ja yhteislämmityslaitoksia ja niin edelleen saadaan enemmän joustavuutta. Sitten muita joustovaihtoehtoja, joista on keskusteltu. En tiedä, valitaanko niitä, mutta ainakin niistä keskustellaan. Energiatehokkuus. Samoin kuin yhteenliittymät johon yksi mepikin jo viittasi, ja asianmukaisten rakenteiden puuttuminen, niitä saatavuuden ongelmat. Energiatehokkuus ja tällainen interkonnektiivisuus ovat kaksi hyvää vaihtoehtoa. Miksi? Siksi, että energiatehokkuus on se väline, jolla mitataan – ja se on se keino, jolla on suurempi vaikutus energiahintaan. Ja energiahinnalla on valtaisa vaikutus taas alhaisen tulotason kotitalouksiin. Sitten nämä erityisesteet, joista puhuttiin täällä, pääoman saatavuuden puute. Minä jo puhuinkin tästä, mistä pääomaa voidaan saada eri, eri eurooppalaisista rahastoista, Euroopan aluekehitysrahastosta, sosiaalirahastosta, kohesiorahastosta, rakennerahastosta, mutta ei pelkästään näistä. Nämä ovat nämä neljä tärkeintä, mutta meillä on myös rahastoja, joilla, joilla ajetaan takaa turvallisuus- tai terveyshyötyjä. Jos on parempaa energiatehokkuutta, ja vähemmän käytetään energiaa, niin tällä on myös vaikutuksia sosiaalisesti. Parannetaan ihmisten terveyttä. Miksi ei voitaisi siis käyttää näitä varoja myös erityishaavoittuvien kotitalouksien energiatehokkuuden parantamiseen? Tätä on käytetty myös Ranskan Habité Mieux paremman asumisen hankkeessa ja ikääntyneiden ihmisten asuntojen remontointihankkeissa. Sitten tietoeste. Saksan Caritas-ohjelma, loistava esimerkki on tästä. Siellä palkataan työttömiä ihmisiä, joilla on hieman koulutusta ja heitä koulutetaan sitten energiatehokkuuskysymyksissä. He auttavat koti, äh, alhaisen tulotason kotitalouksia. He puhuvat samaa kieltä näiden ihmisten kanssa. He tietävät, millä tavalla kommunikoida nämä asiat. He tekevät näitä äh, energiakäytön tarkistuksia näissä kotitalouksissa. Me sanomme, että sammuttakaa valot, älkää polttako turhaa valoa ja niin edelleen. Tässä on paljon tällaisia maalaisjärkeen upoavia tapoja, joita voidaan käyttää. Tällä tavalla meidän kannattaa toimia. and precise answers. Kiitoksia, loistavia puheita ja hyviä kysymyksiä, tarkkoja kysymyksiä, äh, tarkkoja vastauksia. Kiitokset tohtori Petrova ja Herrat Kreiner ja Ugarte. Kiitokset teille. Kiitos. Goodbye. I would like to, make a longer... Nyt menemme välittömästi ilman sen pitempiä taukoja eteenpäin, koska olemme aikataulusta jäljessä. Eurooppalaiset standardit EU-asetuksen pano Haluaisin muistuttaa teille, hyvät kollegat, että ITRE on säännön 54 mukaisesti tässä. Mukana oleva valiokunta IMKOlla on tässä vastuu Tämä on tärkeää. Meillä on eksklusiiviset toimivaltuudet ICT- ja innovaatiopolitiikassa. Ne ovat meidän heiniämme. Esittelijämme. Esittelijällä on nyt puheenvuoro, herra Henker. Mm, as you said, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten sanoitte, meidän valiokuntamme antaa lausunnon tästä ICTn eurooppalaisesta prioriteeteista digitaalista sisämarkkinaa varten. Tähän tulee mukaan pilvilaskenta, 5G, viestintäverkostot, kyberturvallisuus ja data. 55 artiklan mukaisesti meillä on yksin oikeudellinen toimivaltuus ja jaettu toimivalta IMKON kanssa. IMKON lausun vastuun liittyy tähän yhteisen standardointijulkalausumaan eh, Horisontti 2020 ohjelman puutteen ja yhteisen tutkimuskeskuksen liittyen luonnos on jätettävä jo 8. joulukuuta mennessä. Lähetämme ensi viikolla kutsun ensimmäistä esittelijöiden kokousta varten ja aloitamme sitten puheet muiden ryhmän kanssa. ICT-standardien tärkein tehtävä on yhteen toimivuus. Sehän on digitaalisen talouden ydintä ja perusta sille, että voidaan lukea, voidaan tuoda innovointia mahdollistavia teknologisia formeita. Avoin, avoin vapaaehtoinen standardointi Euroopan tasolla on suoritettava menestyksellisesti, että saadaan aikaan yhteiset standardit sisämarkkinoille. Meidän on kuitenkin otettava huomioon se, että jotkut standardit on otettu jo käyttöön ja ne meidän on otettava huomioon. ICT-standardit menevät kuitenkin paljon sisämarkkinoiden yli. Niillä on maailmanlaajuisia vaikutuksia. Ne ovat yhteinen väline talous- ja inno, teollisuus- ja innovaatiopolitiikassa ja niillä voidaan parantaa asemamme. Olemme tyytyväisiä siitä, että on tunnustettu viisi ICT prioriteettialuetta komission taholta, mutta älykäs ja tehokas energiankäyttö ja älykkäät liikennejärjestelmät ovat myös tärkeitä ja nekin, nekin olisi otettava huomioon. Connect ja Growth pääosastojen on tehtävä vahvaa yhteistyötä hankkeiden parissa yhdessä eurooppalaisten muiden kuin ICT-teollisuuksien kanssa, jotta ei tule mitään erillisiä eh, tai päällekkäisiä järjestelmiä tai puutteita tai päällekkäisyyksiä. Euroopan teollisuuden menestys riippuu siitä, kuinka tehokkaasti ne pystyvät digitalisoitumaan. Tästä syystä mukaanolo eh, eh, standardointiprosesseissa on ehdottoman välttämätöntä. Ne heijastelevat viimeisintä teknologiaa huippua. On vahvistettava linkkejä tutkimuksen ja innovoinnin välillä ja ennakoitava yhteentoimivuustarpeita. Nämä ovat aivan keskeisiä tarpeita. Niitä saadaan aikaan standardit, jotka vastaavat teknologista edistystä. Harmonisointia tarvitaan lisää kolmansien alueiden ja kolmansien maiden kanssa, erityisesti yhdistyneen, yhdys, Yhdysvaltojen kanssa pilvilaskennan ja kyberturvallisuuden aloille. Tästä syystä haluaisin rohkaista Euroopan komissiota jatkamaan työtä ja, ja tiivistämään yhteistyötä kolmansien maiden kanssa koskien standardisoitua, jotta voidaan tukea eurooppalaisia toimijoita, kun ne myyvät eurooppalaisia tuotteita helpommin maailmanlaajuisesti. Tässä kaikki puheenjohtaja. Very much. Kiitokset teille, hyvä esittelijä. Seuraavaksi edustaja Spiraki EPP-ryhmästä. Thank you very much, eh, Mr. President. Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset edustaja Henkelille tästä alustuksesta. Mielenkiinnolla jään odottamaan tätä lausuntoluonnosta ja IMKon mietintöä, jotta työ perustuisi konkreettisempaan alustaan. Mutta tässä vaiheessa muutama sananen eurooppalaisten standardin modernisoinnista ja viittaa tässä kesäkuiseen komission tiedonantoon. Herää kysymys, että miksi ja miten voitaisiin parantaa eurooppalaista standardointijärjestelmää, eli ISS. ISS e vastaus, jonka voimme tarjota valiokuntamme kautta, on se, että mehän haluamme tukea teollisuutta sopeutuakseen tuleviin haasteisiin mahdollisimman nopeasti. Tämä hyödyttää kuluttajia, yrityksiä ja työnantajia. ESSn kautta voidaan parantaa tuotteiden laatua ja palveluiden laatua. Ja muutama luku teille, joka, jotka on luettavissa komission tiedonannosta Ranskasta puhutaessa. Kasvuluvut ovat 0,8 prosenttia, Ukon osalta 0,3 prosenttia ja Saksan osalta 0,9 prosenttia BKT-luvuissa laskettuna. Sirpaloitumistakin on pyrittävä vähentämään. Varmaankin tässä vaiheessa voimme olla samaa mieltä asiasta. Ja meidän täytyy samalla myöskin varmistaa, että yhteentoimivuus teknologia-alustojen välillä on taattu sisämarkkinoilla digitaalisilla sisämarkkinoilla. Eli koordinointia tarvitaan ja panostettava standardointiin, esteet on poistettava nämä esteet, jotka perustuvat sirpaloitumiseen, joten mielenkiinnolla jään odottamaan yhteistyötä kollega Henkelin kanssa ja olen vakuuttunut, että saamme erinomaisen lausunnon aikaiseksi. Kiitokset. Ja sitten edustaja Griffin SED-ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kansalaistemme kannalta tähdellistä on parantaa EU-standardien harmonisointia, koska ne antavat paremman suojan kuluttajille, enemmän selvyyttä pk-yrityksille ja samalla kulut alenevat. Eurooppalaisten standardien yhdenmukaistaminen on avainasemassa, jos Euroopan unioni haluaa saavuttaa tavoitteensa useilla eri alueilla, kuten kollegat sanoivat, digitaalisilla sisämarkkinoilla, energiamarkkinoilla ja paremmin yhdentyneillä eurooppalaisilla yhtenäismarkkinoilla. Mitä tulee digitaali-yhteismarkkinoihin, asioiden internet ja ihmisten internet vaatii harmonisoituja standardeja ehdottomasti, jos halutaan tästä hyötyä Euroopan kansalaisille. Älyteknologian luonne vaatii saumatonta rajat ylittävää toimintaa. Esimerkiksi älyautoille ei löydy markkinoita, jos ne toimivat vain omissa jäsenvaltioissamme on myös mahdotonta saavuttaa energiaunionin tavoitteita ilman, että käytetään enemmän harmonisoituja standardeja. Niillä saadaan paremmat ympäristöstandardit ja kannustavat innovaatioon. Ne varmistavat yhteen toimivuuden eri verkkojen välillä niin, että voidaan myös parantaa energi- uusiutuvien energialähteiden käyttöä energiamiksissä. Me odotan tässä hyvää yhteistyötä kollegojen kanssa tärkeän asian parissa. Kiitoksia teille. Ja seuraavaksi edustaja Van Nodelhoisser. Um, like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensiksi todeta, että odotan todella yhteistyötä edustaja Henkelin kanssa esittelijänä ja muiden kollegoiden kanssa, varjoesittelijöiden kanssa tässä tärkeässä asiassa. Olen yhtä mieltä siitä, mitä kollegat ovat täällä sanoneet. Ilman kunnollisia standardeja ei voida saada aikaan hyvin toimivia sisämarkkinoita, eikä mitään markkinoita ylipäänsä, eikä myöskään yhteen toimivuutta saada aikaan. Ja tätä tietenkin kipeästi kaipaamme. Varmaankin olemme kaikki tästä yhtä mieltä, joten ehkäpä voisin nyt esittää muutamia kommentteja siitä, mitkä meidän mielestäni ovat tärkeitä, kun standardeja laaditaan. Ekon valiokunnassa meillä on asia, joka koskee arvopaperistamista. Me olemme keskustelleet siellä, että kaikki, kaikkien tuotteiden on oltava y, y, y, yksinkertaisia voimia ja standardoituja. Täällä puhutaan standardinoimisesta, mutta myös yksinkertainen ja avoin ovat tärkeitä sanoja. Meidän olisikin näihin keskityttävä, jos standardeja annamme. Meidän on pidettävä kiinni ja mielessä siitä se, että pidetään ne mahdollisen yksinkertaista, mahdollisimman yksinkertaisina. Sitten toinen huomio, innovointi ja uusi teknologia menee eteenpäin niin kovaa vauhtia, että meidän todella pitäisi pyrkiä nopeuttamaan myös standardien laatimisprosessia. Olen myös yhtä mieltä siitä, mitä edustaja Henkel sanoi, meidän pitäisi ottaa mukaan liikemaailma tähän standardien laatimishankkeeseen, ei ainoastaan siksi, että näin yritykset hyväksyvät ne paremmin, mutta myös siksi, että näin saadaan aikaan parempia standardeja, sellaisia standardeja, jotka voivat todella toimia jokapäiväisessä käytännössä. Haluaisin myös korostaa sitä, että meidän olisi horisontaalisesti laadittava tästä standardeja, kuten kollega sanoi, digitalisointi, esineiden internet, erityyppiset poli- toimintapolitiikan siilot olisi saatettava yhteen ja on pidettävä mielessä, että tarvitaan todella tämmöistä poikki tieteellistä lähestymistapaa. Olen yhtä mieltä siitä, mitä täällä sanottiin eurooppalaisista standardeista. Se on oikein hieno juttu, mutta kansainväliset standardit ovat vielä parempi. Jos tällaiseen suuntaan voidaan edetä, niin se olisi kyllä oikein hyvä juttu. Kiitoksia. Madame. Kiitokset teille, rouva van Nuivenhoiser. Te puhutte ECR nimissä. Ah, pahoittelen Alden nimissä niin että vielä, siis ECR, vaan ALDE nyt. Esittelijämme on ECRstä. Mutta minun on oli hyvin vaikea ääntää nimeäni oikein. Nuvenheiser. No niin, kiitos sitten. Kuen nimissä edustaja Silikiotissa. Eh, Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia alkuun saaneen sydämellisesti kiittää edustaja Henkeliä erinomaisesta työstä. GUE NGL-ryhmälle tilanne on selvä. Standardointiteksti, siinä pitää keskittyä itse ihmiseen. Yhteisö kuluttajat, PK-yritykset, heihin pitäisi keskittyä. Eurooppalaiset standardit kaipaavat kuitenkin tätä nykyään sellaista menetelmää, joka perustuu innovointiin, kilpailukykyyn ja siihen, että juuri suuret yritykset hyötyvät standardoinnista, mutta tähän pitää saada muutos. Meidän tulisi toimia siten, että eurooppalaiset normit hyödyttävät eurooppalaista yhteiskuntaa, jotta syntyy kestäviä työpaikkoja, turvallisuusstandardeja saadaan luotua, jotta taloutta todellakin voidaan tukea innovoinnin kautta ja tutkimuksen kautta. Uudelleen teollistuminenkin hyötyisi tästä eteläisessä Euroopassa. Kyse on siis siitä, että eurooppalaiset standardit eivät haittaisi pk-yrityksiä, vaan niiden pitäisi päinvastoin tukea niitä, sillä enemmistö eurooppalaisista yrityksistä ovat pieniä ja keskisuuria. Niille pitää antaa mahdollisuus hyödyntää uusia teknologioita ja innovoivia menetelmiä. Standardointia kehitettäessä kyse on myöskin hyvästä yhteistyöstä, eli kaikkien työmarkkinaosapuolten liittojen mukaan ottaminen, mutta yhtä lailla alue- ja paikallistason yhteisöt pitää tässä työssä huomioida. Kiitoksia. Match. Oikein paljon kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Kanva ENFstä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Uusi järjestelmä johtaa myöskin uusiin standardointimenetelmiin ja sitä kautta meidän täytyy keskittyä esittelee mainitsemaan kahteen asiaan, eli TVT ja ti- palveluala. TVT tarjoaa uuden teknologian hyödyntämisen ja se on tärkeää digitaalisen sisämarkkinoiden toteuttamisen kannalta. Esittelijä viittasi 5G, kyberturvallisuuteen, massadataan ja pilvipalveluihin. Ne ovat jo tätä nykyään tärkeitä yrityksille sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti. Ja sitten mitä tulee palvelusektorin standardointitarpeisiin, 70 prosenttia yrityksistä ovat palveluala, mutta eurooppalaisia normeja käytetään vain kahdessa prosentissa, joten on erittäin tärkeää, että standardoinnissa vielä edistytään toisin kuin on aikaisemmin uskottu, niin standardointi on innovointia tukevaa ja yrit, työpaikkoja luovia. Jos katsotaan eurooppalaisia tutkimuksia ja Saksaa, niin standardointi on parantanut erityisesti kilpailukykyyn ja talouskasvuun. Ainakin Saksassa lähdetään siitä, että kasvuluku on noin 0,9 prosenttia, mikäli standardointi toimii ja 17 miljardia euroa on sitä kautta syntyvää lisäarvo. Nämä ovat melkoisia lukemia, mutta yhtä lailla tärkeää on vie, miettiä sitä, että millä tavalla standardointi viittaa globaaliin arvon lisätuotantoon. Eli meidän täytyy toimia globaalisti. Ja sitten nämä suuret kustannukset ja tilkutäkkimäisyys standardoinnissa ovat esteinä. Meidän täytyy päästä yhtenäiseen lähestymistapaan kustannusten laskemiseksi ja turvallisuustason nostamiseksi. Standardoinnin nopeus on tärkeä asia ja sidosryhmien keskustelu täytyy huomioida. Viime aikoina on tapahtunut tällä kentällä jo aika lailla paljon, mutta me kaipaamme vielä ripeämpää toimintaa. Ja lisäksi kilpailukyvyn lisääminen edellyttää jatkuvaa standardien päivitystä ja keskusteluja kansainvälisellä näyttävällä. Kollega Van Juenhosen ilmoitti jo, että kansainvälisiksi normeiksi nämä eurooppalaiset standardit voisivat muuttua, koska sitä kautta eurooppalainen kilpailukyky voisi vahvistua entisestään. Kiitoksia. Uh, for your... Kiitoksia näistä huomioista. Seuraavana Euroopan komission puheenvuoro johtaja, joka edustaa grow osastoa Rova Kerstin Journa, olkaa hyvä. Uh, President, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio pyrkii hyvin läheiseen yhteistyöhön neuvoston ja parlamentin kanssa. Tämä on yksi uutuuksista, jotka ovat mukana tässä paketissa, joka, josta keskustelitte ja joka esiteltiin 19. Eh, huhtikuuta ja kesäkuussa tänä vuonna. Tulemme antamaan vuosit vuosittain toimielinten välisen kertomuksen toimielimen ennen kuin hyväksymme vuosittaista standardeja koskevaa unionin kertomusta, joka komission jätettävä vuosittain heinäkuussa standardiasetuksen perusteella, joka on vuodelta 2012. Tietenkin olemme tietoisia suunnitelusta aikataulusta teidän mietintöön ääntelen Euroopan parlamentissa ja teemme parhaamme, jotta voisimme ensimmäisen tie, toimielinten välisen kertomuksen jo julkaista ennen sitä niin, että sitä voitaisiin hyödyntää keskusteluissa. Kertomus antaa mahdollisuuden kaikille toimielimille tutustua tilanteeseen ja tarkastella edistymistä aloitteiden parissa ja, ja luonnostella tulevia tarpeita koskien Euroopan toimintapolitiikkaa ja lainsäädäntöä erityisesti. Näin tästä voidaan saada tukea yrityksille ja kansalaisille. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Mennäänpä sitten takaisinpäin viimeisiin huomioihin ja keskusteluumme. Esittelijä henkilö, olkaa hyvä. Yes, thank you for... Kiitoksia. Koko urani ajan olen toiminut tällä teollisuuden saralla ihan internetin aikoihin asti. Ja olen aina valitellut itselleni ja muille, että Euroopasta puuttuu kunnon standardointijärjestelmä. Ja kuulemani perusteella, jota varjoesittelijät ja muut ovat täällä lausuneet, myöskin komission puolelta, niin minulla on kyllä suuria odotuksia tulevan menestystarinan suhteen, jotta nyt päästään Euroopassa myöskin toteuttamaan digitaalisia sisämarkkinoita. Kiitoksia. Um, Kiitoksia kollega, että aikataulusta vielä neuvotellaan IMKon kanssa, joka on tässä vastuvaliokuntana ja me odotamme tarkistusten jättämisen määräaikaa niin, että se olisi jossain tuolla 12-17 mar- ma- tammikuuta. Kyseessä on tietenkin, niin meidän on tietenkin tästä satava asiakirja. Meidän on keskusteltava kahteen kertaan ilman mitään asiakirjaa. Meillä on tulossa toinen keskustelu tarkistuksista tuolla viikolla 12-17 tammikuuta. Nyt menemme seuraavaan kohtaan, kohtaan numero viisi. Aiheena maarajoitukset ja muut asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisen sisämarkkinoilla. Keskustelemme aiheesta ensimmäisenä aina puheenvuoron valmistelijallemme Eva Kailille. Hän edustaa valiokuntaamme ja SNDtä myöskin. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvon kollegat. Viimeisten kuukausien ajan olen työstänyt tätä maanrajoituksia muita paikkaan perustuvan syrjinnän muotoja, eli asuin- tai seuttautumispaikkaan perustuvan syrjinnän muotojen torjumisen sisämarkkinoilla. Mielestäni tässä komissio menee ihan oikeaan suuntaan. Kyse on osa valtavaa pakettia e-commercein toteuttamiseksi. Tämä on ollut tällainen jo siitä lähtien, kun me hyväksyimme oman kantamme aiheeseen liittyen. Ehdotukseni keskittyy juuri esteisiin, jotka syrjivät kansalaisia silloin, kun eurooppalaiset kansalaiset yrittävät saada palveluja tai tuotteita käyttöönsä toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Säädösteksin tarkoituksena on käyttää uudenlaista lähestymistapaa, eli taata kansalaisille kohtuuhinnoin eri tuotteita ja palveluita, näin innovointia ja kilpailukykyä parantaen. Tässä ei puututa esimerkiksi kuluttajansuojalainsäädäntöä tai teollisia tekijänoikeuksia. Kuluttajilla pitää olla mahdollisuus päästä tuotteisiin ja palveluihin ja nettisivuihin käsiksi, riippumatta siitä, missä maassa he ovat. Ja edelleen ohjausta nettisivulla pitäisi olla vanhan ajan juttuja. Jos sitä käytetään, niin vain ainoastaan hyväksynnän käyttä. Eli aina voi palata siihen alkuperäiseen sivustoon, johon on pyrkinyt menemään. Meidän täytyy samalla varmistaa, että yritysmaailma ei joudu kohtaamaan liian suuria kustannuksia ja voivat jatkaa vapaasti yritystoimintaansa. Toiminnanharjoittajan vapaus ei tarkoita sitä, että se joutuisi tarjoamaan oman alueensa ulkopuolella tuotteita ja palveluita. Meidän täytyy katsoa myöskin markkinointitaktiikoita niin kauan, kunhan ne eivät ole ristiriidassa sijoittautumispaikkaan liittyvien kriteereiden kanssa. Meidän täytyy katsoa byrokratiaa ja rahoituksellisia esteitä. Tämä ei saa johtaa siihen, että tietyt tuote tai palvelu joutuisi sinne peruuttamaan. Jos tuotteeseen liittyen on olemassa jotain ongelmia, niin silloin sovelletaan ongelmatapauksissa tuote tai palveluntarjoajan valtion lainsäädäntöä. Mitä tulee sitten mm, maksukategorioihin, Kuluttajalla pitäisi olla mahdollisuus ostaa online-maailmansa ilman sellaista ongelmaa, että maksusuoritusta ei hyväksytä. Aikaisemmin on käyty niin, että palveluita ja tuotteita ei ole tarjottu ihmisille maksuväline näkemyseroavaisuuksista johtuen. Ja mitä tulee sitten taas lisämaksuihin, jotka liittyvät luottokorttien käyttöön, niin siinä pitäisi pysyä mahdollisimman alhaisella tasolla, eli vähin, mahdollisimman pieni maksu olisi tarpeen. Lisäksi meidän pitäisi huomioida tiukkoja eurooppalaisia standardeja suojelutason vaalimiseksi, ja me haluaisimme, että asiakastiedot pysyisivät Euroopassa. Me tarvitsemme lainsäädäntö, joka on tehokasta ja käyttäjäystävällistä, joten nyt kaivataan jatkuvaa tarkkaavaista työtä ja ottaa huomioon sellaiset seikat, jotka ovat tällä hetkellä tarpeen. Joten tarvitaanko sisältöön liittyvää materiaalia tai teollisuus- ja tekijänoikeuksiin liittyviä kysymyksiä, niin niitä ei pitäisi huomioida tässä asiassa Mitä taas tulee online-sisällön siirrettävyyteen, niin tämänkin työ pitäisi alkaa. Kaikki käynnistyy viimeistään vuonna 2017. Yhtä lailla voisimme tarjota kuluttajille holistisimman lähestymistavan ja paremmat toimintamahdollisuudet PK-yrityksille. Minä olen vakuuttunut siitä, että tämä on askel kohti kuluttajaystävällisempää online-maailmaa Euroopassa. Tässä yhtä lailla annetaan mahdollisuuksia toimiville muunlaisille ratkaisumalleille tieluissa tekään oikeuksien puolella äh, alvirekisteröinnin osalta. Meidän täytyy tehdä päätöksiä niidenkin saralla. Mutta me olemme oikealla tiellä. Kysehän on siitä, että meillä on kuluttaja, yrittäjä, ystävällisemmät äh, digitaaliset sisämarkkinat. Kiitoksia. Kiitokset teille tästä esityksestä. Niin seuraavaksi varjoesittelijät. Herra Herbert Royal puhuu EPPn nimissä Rova Niblerin puolesta. Niin, herra puheenjohtaja. Oikein paljon kiitoksia. Kollega Nibler joutui yllättäen menemään muualle, mutta hän mielenkiinnolla jää odottamaan yhteistyötä kollegoiden kanssa. Hän pyysi minua lausumaan muutaman ajatuksen ja idean hänen puolestaan. Ensinnäkin mitä tulee ehdotuksen sisä tavoitteeseen, eli kun online-maailmassa ostetaan tuotteita jostain toisesta jäsenvaltiosta, niin tällaisia kuluttajia ei saa syrjiä, eli rajat ylittävää online-kaupaa pitäisi parantaa. Tavoitteetta voidaan todellakin tukea erinomaisena ajatuksena. Tähän liittyy myöskin eurooppalaisen sisämarkkina-ajatuksen vahvistaminen, ja se on tietenkin perusteltua meidän on luovuttava esteistä, mutta yhtä lailla tärkeänä on, että olemme valpaana sen suhteen, että pk-yritykset voivat myöskin toimia jatkossa. Erityisesti pk-yrityksistä puhuttaessa voikin olla järkevämpää, että pk-yritykset voivat keskittyä pieniin markkina-alueisiin eikä aina pyrkiä toimimaan unionin laajuisesti. Mitä tulee sitten AV-palveluiden sulkemiseen tämän soveltamisalan ulkopuolelle, se on järkevää jatkossakin näitä palveluita ei tulisi ympätä tähän soveltamisalaan. On olemassa kriittisiäkin seikkoja, jotka pitää ottaa esille keskusteluissa, ja kollega Niebler pyysi minua lausumaan muutamia kriittisiä seikkoja. Säädösteksti ei saa johtaa siihen, että sopimusvapautta lähdetään rajoittamaan. Palveluntarjoajien vapautta ei saada rajoittaa siten, että tuote pitäisi toimittaa minne vain Euroopassa, eli tarkkana pitää olla tältä osin. Ja sitten mitä tulee hintojen muodostamiseen, niin kuten ehdotuksessa sanotaan, niin sitä ei pitäisi käsitellä laisinkaan säädösehdotuksessa, sillä ehdotuksen tarvoitteena ei ole lähteä puuttumaan palveluntarjontaan liittyvään hinnan muodostukseen. Tämäkin on tärkeää pitää mielessä. Kollega Niebler tulee jatkossa olemaan henkilökohtaisesti paikalla. Ehkä hän tulee ihan tuota pikaa, mutta tämän verran vain näin alustavana kommenttina meidän ryhmämme puolesta. Kiitoksia. Kiitokset, hyvä kollega. Seuraavaksi ECR-ryhmä. Toshinovski, varjoesittelijä. Eh, v eh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää Rova Kailia tästä mietintöluonnoksesta. Voin olla yhtä mieltä monista asioista hänen kanssaan. Ja yleisesti ottaen olen hänen kanssaan samaa mieltä. Haluaisin muutamia ryhmämme kommentteja tässä tiivistettynä tuoda esille. Olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, että perusteeton, perusteettomat maarajoitukset ja vastaavat syrjinnät muodot täytyy poistaa niin, että saadaan todelliset yhtenäismarkkinat. Turhia esteitä ei pitäisi luoda, mutta joskus meidän täytyy olla varovaisia, sillä tilanteet voivat olla varsin hankalia. Mitään ylimääräistä hallinnollista taakkaa ei pitäisi tulla, eikä meidän pitäisi myöskään puuttua hyvin toimiville markkinoille. Olen yhtä mieltä siitä, että mitä velvoitetta ei pidä olla tiettyyn, minne tahansa toimittaa tuotteita, eikä myöskään ole velvoitetta ottaa vastaan palautuksia ilman, että asiakas niistä maksaa. Muuten tässä tehdään elämästä kovin hankalaa myyjien, myyjien kannalta. Sopimusvapautta pitäisi kunnioittaa eikä pitäisi luoda mitään erityisiä elimiä tätä sopimuskysymystä varten. Toinen seikka, josta voimme olla, voin olla yhtä mieltä, on se, että meidän pitäisi odottaa sitä, että teollis- ja tekijänoikeuskysymys on saatu loppuun. Ja tätä pitäisi käsitellä täysin eri yhteydessä. Kiitokset ja haluaisin kiittää myös varjoesittelijöitä. Mrs. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Viering Alden nimissä. Voorzitter. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Alkuun haluan kiittää esittelijä Kailia tästä tekstistä joka, ja selkeästä alustuksesta. On selvää, että potentiaalia on kyllä paljon tarjolla, jos markkinoista tulee todellakin yhtenäiset se on toiminut jonkun aikaa jo offline-maailmassa, mutta nyt pitää päästä samalle tielle myöskin online-maailmassa. Olen iloinen siitä, että geoblokkausehdotus luo hyvän pohjan tälle työlle. Kuten hyvin tiedätte, niin ryhmäni kollegat ja minä tuemme sitä, että esteitä pitäisi poistaa, koska niitähän löytyy vielä sisämarkkinoilta. Ne estävät ihmisiä ostamasta toisesta jäsenvaltiosta, tuotteita tai estävät yrityksiä pal- tarjoamasta palveluita ja tuotteita toisessa jäsenvaltiossa. Tämä teksti on ensimmäinen askel, mutta maarajoitukset on yksi este todellisten yhtenäisten digitaalisten sisämarkkinoiden tiellä. Puhun tässä kansallista standardeista, kuljetuskustannuksista ja muista lainsäädännöllisistä kansallista eroavaisuuksista, esimerkiksi kierrätykseen liittyen. Näitäkin asioita on pakko jatkossa käsitellä. Mitä tulee sitten taas ehdotuksen sisältöön, niin mielestäni tämä on aika lailla positiivisluonteinen. Ensinnäkin olen samaa mieltä sen suhteen, että että myyjä ei saa sijoittautumisen tai kansallisuuden perusteella syrjää ketään kuluttajaa, mutta yhtä lailla mitään toimitustakuuta ei tarvitse esittää, koska se olisi yrityksille kyllä melkoinen taakka ja varsinkin pienille internetyhtiöille. Mielestäni on yhtä lailla tärkeää, että kuluttaja joutuu selkeästi sanomaan, että hän suostuu, että hänet ohjataan jollekin toiselle internetsivustolle kuin mille hän on klikkautunut. Ja yhtä lailla online-maksujen suhteen pitää syrjimättömyyden periaatetta vaalia. Muutenhan tämä teksti olisi aivan täysin pelkkää sanahälineä. On olemassa muitakin asioita, joita tulisi korostaa tässä yhteydessä. Mielestäni pitäisi olla aivan täysin selvää, että jos tuo yrittäjä toimii vain passiivisesti jollakin markkina-alueella, niin hänen pitäisi soveltaa aina oman sijoittautumisalueen lainsäädäntöä. Me tarvitsemme siis avoimuutta ja myöskin riittävää vapautta sopimuksiin liittyen – koska muuten me vain vesitämme digitaaliset sisämarkkinat. Tämä riittää omalta osaltani tässä vaiheessa ja mielenkiinnolla jään odottamaan yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Tarkoituksena on löytää Itreltä, Itren selkeä teksti, joka on omiaan antamaan lisää pontta tälle hankkeellemme, joka kuuluu digitaaliset sisämarkkinat. Kiitoksia. Kiitokset. Ja seuraavaksi edustaja Chokka ENFstä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää huomenta kaikille kollegoille. Haluaisin kiittää esittelijä, valmistelija Kailia. Tässä asetuksessa on hyvin kiinnostavia ja merkittäviä ajankohtaisia asioita. Mukana on myös aiheita, joista voidaan olla yhtä mieltä, mutta sitä on syytä myös rakentavasti kritisoida. Mehän kaikki tiedämme, kuinka tärkeää on riittävällä tavalla toimia, jotta olisi myös rohkeutta käyttää tiettyjä säädöksiä. Tämä asetusehdotus toivomme, että, että sitä tosin vielä voidaan parantaa, mutta tällaisenaan Siinä ei puututa niihin syihin, joista johtuu sisämarkkinoilla tapahtuva e-, eriävä kohtelu. Nämä syythän johtuvat e, Euroopan unionin sääntelyn pirstoutuneisuudesta. Voisin näyttää tästä jotakin Esimerkiksi kansallinen lainsäädäntö merkintöjen suhteen, koskien sertifiointia, eri arv tasot erilaiset työn kustannukset ja paljon muitakin esimerkkejä voisin antaa syistä, jotka, joihin olisi puututtava ja joita olisi syytä pohtia. Valitettavasti kun ei pureuduta näihin varsinaisiin syihin, joiden takia yritykset eivät näitä tuotteita haluaisi myydä rajojen yli, niin tilanne on se, että näin muotoiltuna ei voida päästä siihen, että saataisiin todella vahvistettua rajat ylittävää digitaalista markkina-aluetta Euroopan unionissa. Olisikin tärkeää, että työn etetessä huomioitaisiin, kuinka merkittäviä panoksia on jo kerätty. 433 vastausta on jo tullut kuluttajilta, yrityksiltä, jäsenvaltioilta ja järjestöiltä tähän asiaan, ne varmastikin olisi otettava asiallisesti huomioon, koska nämä sidosryhmät puhuvat todellisesta maailmasta ja varmastikin, jotta saadaan aikaan hyvää työtä lainsäädäntöön olisi lähdettävä juuri tältä ruohonjuuritasolta. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitokset teille. Sitten muut puhujat. Edustaja Kallas. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitokset äh, hyvästä työstä esittelijälle. Kaupoiden osalta oikeudellinen puitteisto täytyy olla hyvin selkeä. Ja mitä tulee passi- passiivisiin myyjiin, niin eritoten heille, koska tässä on veteen piirretty viiva. Sellainen myyjä, joka ei aktiivisesti toimi jossain maassa, ei voi vaatia sitä, että tuon maan kuluttajasuojalainsäädännöt pätevät. Sitten meillä on tällainen ylimaksun alue ja uudet, standard, uudet äh, maksuturvallisuusstandardit, äh, niitä sovelletaan pian, joten meidän ei pidä varmaan kahteen kertaan kysyä itseltämme, onko perusteltua vaatia tällaista maksujen koordinointia. Ja maksujen osalta haluaisin erityishuomiota myös kiinnittää puhelinnumeroihin liittyviä, liittyvää maksusyrjintää. Joskus maksun yhteydessä vaaditaan tietyn jäsenvaltion puhelinnumeron syöttämistä tietoihin, jotta maksu saadaan hoidettua loppuun. Näyttäisi siltä, että komissio ei ole tähän kiinnittänyt huomiota riittävästi. Viimeisimpänä, vaan ei vähäisimpänä, meidän pitäisi tarkastella hyvin läheltä soveltamisalaa. Ajatellaanpa vaikka liikennepalveluja. Ne on jätetty ulkopuolelle, mutta niitä ei mielestäni pitäisi jättää. En ymmärrä perusteluja tälle. Tässä täytyy ottaa huomioon tärkeimmät alueet maarajoituksissa ja teollisissa tekijänoikeuksissa, mutta en ymmärrä, miksi liikennesektori on jätetty tästä ulkopuolelle. Mr. Sean Kelly. Seuraavaksi edustaja Kelly. Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän Evaa ja hänen varjoesittelijöitään tästä ehdotuksesta. Kaiken kaikkiaan kyseessä on tasapainoinen esitys ja sen avulla voimme saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteemme, jonka mukaan saadaan valmiiksi digitaaliset sisämarkkinat tällä vaalikaudella. Ja näin pk-yritykset voivat kukoista. Uskon, että puhumme aina pk-yrityksistä. Meidän on purettava mahdollisimman monia esteitä pk-yritysten toiminnalta Euroopan unionin sivulle, Euroopan unionin alueelle ja muuallakin. Ja maarajoitukset on yksi asia, joka on vapautettava. Kuten joitakin puhujat ovat sanoneet, meidän on toimittava var- varovaisesti, ettei me mene liian pitkälle. Täällä on jotakin tapauksia, joissa meidän olisi tarkasteltava, millaisia seurauksia on sillä, että poistetaan mahdollisuus myydä ja mahdollisesti selviytyä tiettyjen yritysten kohdalla. Erityisesti Esimerkiksi TV- ja radio-oikeuksien myyminen ulkopuolelle. Ironissa olin itse yhden järjestön puheenjohtaja, joka myi oikeutensa yhdistyneelle kuningaskunnalle ja muille tahoille. Toki meidän on vapautettava markkinoita, mutta tasapaino olisi silti päästävä. niin, että saadaan aika ihanteelliset digitaaliset markkinat. Kiitän Eeva ja muita kollegoita ja odotan keskustelun etenemistä ja ehkä jotakin muutoksia tähän. Kiitoksia. Thank you very much, uh, colleague. Now we go. Kiitoksia, hyvä kollega. Seuraavaksi komission puheenvuoro. herra Werner Steng, äh, Connect-pääosaston yksikönjohtaja. Olkaa Thank you very much and good morning everybody. Well... Oikein paljon kiitoksia, hyvää huomata kaikille. No ei tässä tarvi paljon puhua, olen pitkälti samaa mieltä sen suhteen, mitä täällä on jo sanottu. Kaikki esille otetut asiat ovat tärkeitä. Me yritimme vain löytää se kultaisen taas keskitien Eli otetaan huomioon kuluttajien ja yrittäjien perustellut odotukset ja toiveet. Siihen me pyrimme. Meidän täytyy katsoa juuri tätä perusteentonta syrjintää. Kuten täällä on sanottu, aina on olemassa hyviä syitä yritysmaailmassa olla myymättä muihin jäsenvaltioihin. Mutta me yritimme löytää sellaisia tapauksia, joiden osalta mielestämme kustannukset ja riskit, jotka kohdistuvat erityisesti pieniin yrityksiin, tiettyjen velvoitteiden täyttämiseen aikana ovat rajalliset tai olemattomat. Ja kuten rajat ylittävä toimitus, koska se on kallis, ehdotuksessa ei vaadita hintaharmonisointia. Hinnat voi määritellä eri markkinoilla eri tavalla vain ainoastaan, jos menee tietylle nettisivuille, niin silloin kuluttaja ei saa syrjintää. Ja sitten tämä after sales velvoite kysymys. Se on asia, jota täytyy käsitellä. Ja sitten tämä passiivinen myynti. Eli jos ei ole tällä tietyllä alueella muita suoria liiketoimia, ja sovellettava lainsäädäntö, jos yrittäjä ei toimi sillä alueella muuten, niin silloin sovelletaan kyseisen yrityksen kotipaikkaa. Eli tarkistuksen myötä kyllä ollaan parantamaan, pyritään parantamaan tätä tekstiä. AV-media, teolliset tekijänoikeudet eivät kuulu laisinkaan soveltamisalaan, niin kuin täällä on sanottu, ne pitäisi käsitellä eri yhteyksissä, eli teollis- ja tekijänoikeuslainsäädännön uudistuksessa. Me olemme huomioineet palveludirektiivin sisällön ihan perusteellisesti. Tehän tiedätte, että sielläkään ei AV-palveluita laisinkaan käsitellä. Kollega Tsoka taas totesi, ettemme puutu ongelman eli sirpaloitumisen perussyihin. No se kyllä pitää paikkansa, siihen ei pyritäkään ehdotuksellamme se ikään kuin vain täydentää muita välineitä, joita on esitetty ja tullaan esittämään digitaaliseen sisämarkkina-agendaan ja e-commerce-agendaan liittyen, jotta puututaan varsinaisiin ö, syihin. On monia esteitä olemassa, mutta silti yritämme vain varmistaa, että kuluttajilla on enemmän valinnanvaraa ja yrityksillä on enemmän mahdollisuuksia auttaa kuluttajia. Sitten mitä tulee kollega Kalaksen kommenteihin? me lähdemme rahoituspalvelu Akiista. Ei me mene sen pidemmälle. PSD2 ja muut lainsäädäntövälineet liittyvät tähän ja me lähdemme siis liikkeelle nykyisistä velvoitteista ja lainsäädäntöteksteistä. Ja jotta yrittäjien kustannukset yrittäjille lankeavista, lankeavat kustannukset ja riskit olisivat mahdollisimman alhaiset, niin siksi meidän on toimittava tällä tavalla vaadittava selkeää tulosjärjestelmää, jotta voidaan välttyä myöskin maksuvälineiden väärin käytöltä, koska tämä saattaa aiheuttaa melkoisia ongelmia sekä pankeille että yrityksille. Ja oikeastaan tämä riittääkin, sillä minulla ei ole mitään negatiivista huomautettavaa sen suhteen, mitä täällä on lausuttu. Ja mielenkiinnolla jään odottamaan jatkokeskustelua. Kiitoksia. Kiitokset teille huomioistanne. Ja lopuksi vielä esittelijämme Rova Eeva Kaili. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Lämpimät kiitokset rakentavista huomioistanne. Ne olivat erittäin hyödyllisiä, mutta minä odotan vielä enemmän tarkistuksia teiltä. Meillä on vielä aikaa tuohon ennen jättämisen määräaika. On tärkeää päästä yhteiseen kantaan, joka edustaa järkevää vaihtoehtoa Euroopan unionille, ottaen huomioon kuluttajat, pk-yritykset ja Euroopan talouden. Jos kysymys ei ole täydellisestä harmonisoinnista, niin tämä on osa merkittäviä uudistuksia, joita on tuossa tulossa, joten tästä tulee muitakin mietintöjä vielä haluaisin vielä toistaa sen, että tämä ehdotus on askel kohti kohti kuluttaja- tai käyttäjäystävällistä online-Eurooppaa. Ja tässä kaikki on riippuvuista niistä päätöksistä, joita me teemme. Meidän ei pitäisi pysähtyä tähän. Meidän täytyy ajatella ALV-rekisteröintiä, AV-sektorin teollisen tekijän oikeuksia ja niin edelleen. Nämä ovat niitä päätöksiä, joita meidän täytyy tehdä, jotta me saamme aikaiseksi käyttäjä- ja yrittäjä ystävälliset Euroopan digitaaliyhtenäismarkkinat. Kiitoksia kaikille. Thank you, uh, madam. Kiitokset teille, Rovakaili. Ja kiitos, että tiivistitte näin hyvin keskustelumme. Määräaika tarkistuksille ensi maanantai 14. marraskuuta, joten teillä on vielä muutama päivä aika. Kello 12 keskipäivällä siis määräaika päättyy. Äänestys ITRE-valiokunnassa 12. tammikuuta ja vastuuvaliokunnassa IMKossa 25. huhtikuuta 2017. Tämä oli meidän aikataulumme tämän osalta. Kiitokset keskustelusta. Hyvät, hyvä esittelijä, varjoesittelijät ja muut kollegat. Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistallamme numero kuusi. Palaute meneillään olevista neuvotteluista. Energiamerkintä. Herra Tamburano on meidän esittelijämme ja Euroopan unionin päästökauppajärjestelmä ETS. Ja tässä herra Federley johtaa meitä. Herra Tamburano lähetti minulle ehdotuksen omasta puheestaan, koska hän ei päässyt tänne tapaamiseemme. Joten luen, mitä hän kirjoitti minulle. Um, well, part of negotiations as well. Minä itsekin olin mukana neuvottelussa. So give some, some... Joten voin myös antaa muutamia omia huomioita tänne lopuksi. This short speech. So let me start. Ener- Energiatehokkuusmerkinnät. Tähän mennessä kolme trilogia on järjestetty. Heinäkuun puolen välin ja syyskuun alun välillä viimeinen pidettiin 11. lokakuuta 2016 Kyseessä oli korkeatason toimielinten välinen kokous, jossa oli mukana presidentti Ivan Korchok ja, ja puheenjohtaja ja valikuntien puheenjohtaja kokouksessa Euroopan parlamentti on ilmoittanut, että se pitää kiinni artiklassa 12 niin, että delegaatio säännös on siis tärkeä. Meillä on tässä kolme tärkeää asiaa energiatehokkuusmerkinnöistä – Neuvottelut ovat neuvoston kanssa joskus vaikeita. Kolmen tärkeitä asiat. De, ensinnäkin delegoidut säädökset vai täytäntöpanon säädökset. Tämän ongelman Euroopan parlamentti on saanut valmiiksi vasta ehdotuksen, jossa on mukana artikla 7. 11. lokakuuta ja artikla 8 koskien tietokantoja. Sitten liite 1, 27. lokakuuta 2016. Se on antanut nämä virallisesti puhemiehistölle Kaksi tärkeää ongelmaa. Riskinarviointi ja tietokannat, nämä edistyvät. Euroopan parlamentti on jatkuvasti, osia, jatkuvasti ilmoittanut, että se haluaa pitää kiinni sitoumuksista, joilla pyritään pääsemään sopimukseen kosken koko asetusta. tällä puheenjohtajakaudella. Minä korostin aivan samaa asiaa Koreper kokouksessa, jossa oli 28 jäsenvaltioiden edustajat paikalla tästä on muutama viikko. Sitten seuraava kohta Tampuradon tekstissä. Mikäli nykyiset ponnistelut eivät onnistu niin kuin on tarkoitus, voitaisiin järjestää neljäs trilogi joulukuun toisella viikolla muussa tapauksessa vuoden 2017 alkuvuodesta, jolloin Maltalla on puheenjohtajuus. Nyt haluaisin käsitellä kolmea tärkeintä asiaa. Ensinnäkin riskien arviointi. Neuvottelussa on päästy pitkälle ja on mukana kaikki elementit kahta lukuun ottamatta. Aikataulu kolmea energiatuotekategoriaa varten on mm, säädetty. Meillä olisi siis nopea, keskimääräinen ja hidas skaalausmahdollisuus. Eli meillä on siis ylimalkaiset aikataulut ja sitten olisi määriteltävä tavoite, koskien tätä skaalausta. Tässä kaikki skaalauksesta. Ja mennään seuraavaksi tietokantoihin. Neuvottelut ovat tässä vieläkin pidemmälle. Ja sopimuksen on päästy melkein kaikista tärkeistä asioista paitsi ensinnäkin luettelo teknisistä asiakirjoista, joka koskee näitä valituksia. Toisekseen toimintatavat, joilla markkinavalvontaviranomaiset voisivat toimia. Ja kolmanneksen on selvitettävä mahdollisia päällekkyyksiä ja pyrittävä välttämään nämä. Tulki huomauttaa, että tulkeille ei ole toimitettu tätä suoran paperista luettua hieman hankalasti ilmaistua tekstiä. No niin, olemme tässä tietenkin vasta alussa. Sitten vielä kolmas merkittävä asia. Tässä asiassa on merkittävä toimielinten välinen osuus. Kyse on siitä, otetaanko se käyttöön delegoidut säädökset vai täytäntöönpano säädökset. Parlamentillahan on delegoitujen säädösten osalta veto-oikeus, mutta täytäntöönpanosäädöksen osalta me emme voi käyttää veto-oikeusta. Nykyinen energiatehokkuusdirektiivi, eli direktiivi, joka on tällä hetkellä voimassa, koskien energiamerkintöjä ja komission ehdotus, eli tämä uusi, josta olemme keskustelemassa asetusta varten molemmissa – puhutaan delegoidusta säädöksistä. Aivan niin kuin Euroopan parlamenttikin on ehdottanut. Euroopan parlamentti tietenkin tukee komission ehdotusta tässä mielessä. Se perustuu nykyiselle järjestelmälle, joka toimii hyvin. Kuitenkin neuvosto Yleisissä katsauksissa marraskuulta viime vuodelta on muuttanut melkein kaikki delegoidut säädökset äh, täytäntöpanosäännöksiksi, jolloin Euroopan parlamentilta otetaan pois mahdollisuus äh, esittää veto uuteen asetukseen. Parlamentti ja neuvosto, äh, niillä on toimielinten välinen sopimus – jossa parlamentti on hyväksynyt sen, että jäsenvaltioiden asiantuntijat ovat ähm, mukana delegointisäädösten valmistelevassa vaiheessa. Tämä on aika uusi ratkaisu. Voisimme jopa sopia siitä, että, että äh, valmisteluakaan lyhennettäisiin, mutta tästä ei ole vielä päätöksiä. Niin, tässä olen välillä kertonut myös omia kokemuksiani, sanoo puheenjohtaja. ITRE-puheenjohtajana viimeisessä trilogissa ja tapaamisissa suurlähettiläiden kanssa ja tapaamisissa kaikkien jäsenvaltioiden Koreper-lähettiläiden kanssa kuukausi sitten olen tehnyt hyvin selväksi, että parlamentti ei voi hyväksyä neuvoston ehdotusta koskien delegoituja täytäntöpanosäädöksiä sellaisena kuin se nyt on. Serious reason for that. The history Meillä on tähän hyvät syyt, historia, komission ehdotus, sopimuksemme asiantuntijoiden läsnäolosta delegointisäädösten valmisteluvaiheessa, millaista aikaisemmin ei voitu tehdä. Ja vielä sitten valmisteluajan lyhentämisestä. Varjoesittelijät tapaavat myöhemmin tänään keskustelemaan asiasta, ottaen huomioon Slovakian puheenjohtajakauden aikana käydyt neuvottelut viime kuussa. Eteenpäin on päästävä. Jatkossa sitten Malta ottaa viestikapulan, mutta tietenkin olisi parempi saada tämä valmiiksi, koska Slovakia on tässä päässyt pitkälle. Tässä kaikki. Onko mitään lisättävää varjoesittelijöitä? With us, but if you want to add anything, jos haluatte jotakin lisätä, ehkä edustaja Roille varjoesittelijänä haluaa tähän jotain kommentoida. Niin haluatteko lisätä jotakin? Aha, ette, selvä. Sitten edustaja Vering Aldista, haluatteko lisätä jotakin? Ei mitään lisättävää. Tämä oli hyvin selkeä alustusaiheeseen. Thank you, colleagues. So, it's uh... Kiitokset kollegat. No niin, tässä oli kysymys energiamerkinä ensimmäistä kolmikantaneuvottelusta, joita herra Tamburano johti. Seuraavaksi ETS, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmä ja herra Federik Federley. Ja tietysti Itressä tästä äänestetään, mutta me käymme ennen meitä Envivaliokunnassa käydään pitkää keskustelua tästä aiheesta, joten me olemme erittäin kiinnostuneet ITRE-valiokuntana kaikkien tarkistustemme kohtalosta. Federik, voinko pyytää sinun nyt esittelijänä esittelemään tämän asian meidän? Mr. Chair. Uh... Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Tiedätte, että 13. lokakuuta äänestettiin ja suuri enemmistö tuki Itren ETS-kantaa. Se oli laajempi kuin uskalsin alkuun odottaakaan. Ja tämä tulos antoi minulle selkeän mandaatin Itrekannan esittelemiseksi Envin varjoesittelijöiden kokouksessa ja sieltä tulin juuri äsken. Ja olen hyvin iloinen sen suhteen, että Envi-porukka on suopesti suhteutunut ITRE kannanottoon. Monet kompromissiehdotukset perustuvat pitkälti meidän lausuntoomme on tietenkin avoinna olevia kysymyksiä vielä pöydällä ja niihin täytyy vain tarttua. Tänään varjoesittelijäkokouksessa päädymme siihen tulokseen, että tietyt asiat pitäisi saada kompromissiin. Ensinnäkin vapaa alkointi ja Dankarin mekanismi ja muut asiat. Eli samat asiat oikeastaan, joista Itressä keskusteltiin ja pääsimme yhteisymmärrykseen. Mutta Itren kantaa huomioitiin envis näistä asioista puhuttaessa. On vielä tiettyjä asioita, joiden osalta sovelletaan yhteistä toimivaltaa. joten tulen olemaan varjoesittelijöihin yhteydessä, eli EPP, ECR, SDn ja ALDEn ihmisiin heti ensi viikolla, jotta me tiedämme, mitä pitää tehdä, kun neuvottelukentälle on tullut aivan uusi ulottuvuus, joten itre väkeenä yritämme olla mahdollisimman valppaina sen suhteen, mitä Envise sanotaan. Minä olen yrittänyt toimia rakentavassa hengessä tasapainoisella tavalla toimien, kun Envissä ilmeni ongelmia, minä esitin Itren ratkaisumalleja kompromisseina. Loppujen lopuksihan Envin pitää saada taakseen oman enemmistönsä sekä valiokunnassa että täysistunnossa. Mutta me emme vielä tiedä, mitä sitten jatkossa tehdään. Siirrytäänkö ensin kolmikantaneuvotteluihin vai suoraan täysistuntokeskusteluun? Tähän asti minä en ole vielä ehtinyt keskustelemaan varjoesittelijöiden kanssa, mutta mielestäni meidän täytyy katsoa tulemaa ja katsoa, onko meidän kantamme huomioitu riittävässä määrin. Siltä pohjalta sitten päätämme, viedäänkö asia täysistuntoon vaiko ei. Sillä me tiedämme, että enemmistöluvut näyttävät Itressä ja Envissä eriltä. Ja aina mennään täysistuntoon, joten on paikallaan toimia tällä tavalla, mutta toisaalta taas, jos molemmat valiokunnat toimivat johdonmukaisesti, niin ehkäpä olisikin parempi siirtyä suoraan kolmikantaneuvotteluihin, mutta tästä ei ole virallisesti vielä keskusteltu, mutta mielestäni on paikallaan esittää tätä asiaa tällä tavalla. Ja samalla tavalla voitaisiin toimia, kunhan asia käsitellään uudemman kerran itressä. Avoinna olevia kysymyksiä löytyy Envistä vielä aika lailla, joten tilanne saattaa muuttua vielä hyvinkin paljon, mutta tältä näyttää siltä, että meidän lausuntomme kunnioitetaan aika laajalti ja kompromissit voisivat tukeutua juuri Envi-valiokunnassa meidän tekstiimme. Eli kolme varjoesittelijää kokous on järjestetty Envissä. Tänään oikeastaan puutuimme ensimmäistä kertaa itse sisältöön ja olen iloinen sen suhteen, että äänestystulos valiokunnassa oli näin selkeä. Ja oli hyvä, että pidimme kiinni aikataulutuksesta, koska nyt meillä on mahdollisuus tehdä riittävän selkeää työtä. Jos aikataulu olisi mennyt sekaisin, niin sitten olisikin ollut jo hankalampaa selvittää, että miten jatkossa tulisi toimia. Kiitoksia. Thank you very much for... Lämpimät kiitokset teille mietintönne esittelystä. Tiedämme, että työ oli erittäin rankkaa poliittisten ryhmien sisällä ja varjoesittelemme ja koordinaattorit ovat tehneet kovaa työtä ja me jaamme tämän vastuun nyt Envi-valiokunnan kanssa säännön 54 pohjalta. Edustaja Rybik. Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myöskin tekstin laatijaa, sillä mielestäni Itren ehdotus on hyvin tasapainoinen ja huomioi mielestäni kaikkien intressit riittävän hyvällä tavalla. Ja mielestäni siitä pitäisi lähteä liikkeelle, eli tasapainoisesta ehdotuksesta. Kyse ei ole vain hiilivuodosta, vaan myöskin niin sanotusta työpaikkojen vuodosta. Meidän täytyy varmistaa, ettei työttömyys pahene Euroopassa. Kyse on myöskin innovoinnin vuotamisesta muualle ja investointien pakenemisesta Euroopan unionin rajojen ulkopuolelle. Jos haluamme pitää kiinni vahvasta sosiaalisesta rakennelmasta, niin se edellyttää Euroopassa vahvaa teollisuutta ja tavoitteena pitäisi olla ikään kuin uudelleen teollistaminen, ei ainoastaan 20 prosentin tavoitteen avulla vuoteen 2020 mennessä, vaan vahvempi tavoite, eli 30 prosenttia BKTstä 20-30 mennessä. Sitä kautta syntyy uusia työpaikkoja, sitten voidaan investoida ja silloin sosiaalinen malli voi vahvistua. Nyt kun taas neuvottelemme Envin kanssa, niin meidän täytyy katsoa näitä ETS-tuloja. Ne pitäisi ohjata modernisointirahastoon. Kyllä meidän tulisi panostaa enemmän juuri tähän, eli rahat käytetään uusiin investointeihin, uusiin työpaikkoihin. Eli nämä rahat, niitä ei saa käyttää kulutukseen, vaan investointiin, jotta vähennys tavoitteet saavutetaan. Ja kun valtiovarainministerit lähtevät tätä asiaa käsittelemään ja kaikki pakenee ikään kuin Euroopasta tykkänään, niin se johtaa kyllä lisäongelmiin. Joten modernisointirahastolle pitää antaa enemmän rahaa. Se on, sen pitäisi olla itrevaliokunnan keskeinen vaatimus ja mielestäni tämä pitää mennä suoraan täysistuntoon. Se on sen verran tärkeä aihealue, ja siitäpä syystä kaikilla edustajilla pitäisi olla mahdollisuus kantaa kortensa kekoon ja pohtia asiaa. Kysehän on siitä, että me halua pahentaa työttömyystilannetta, vaan me haluamme saada uusia hyvin palkattuja työpaikkoja ja että teollisuusilmapiiri ja ympäristö olisi maailmanlaajuisesti katsottuna paras mahdollinen. Kiitoksia. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Voin jatkaa suoraan siitä, mitä kollega Rybik totesi. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä kattavasta selonteosta, tämänhetkisestä neuvottelutilanteesta. Ja vielä kerran toivoisin, että ITREN kantaa puolustetaan Envi-neuvotteluissa. Kollega Federley on tehnyt erinomaista työtä kuten Rybik totesi ja tekin herra puheenjohtaja sanoitte, niin valiokunnassa piti pohtia pitkään, minkälaiset kompromissit muovataan. Ja on tärkeää, että tästä kannasta pidetään kiinni, sillä mehän toivomme aivan toisenlaista lähestymistapaa kuin enviväki. Kuten kollega Rybik totesi, teollisuudelle – pitää antaa mahdollisuudet pysyä Euroopassa, jottei tuotanto siirry muualle, sillä jos tuotanto kerran siirtyy, niin silloin tutkimus- ja kehitystyö siirtyy, lisäarvon tuotanto siirtyy muualle, sillä Euroopan ulkopuolellakaan ei seistä tumput suorina. Kyllä meidän pitää olla kunnianhimoisia, mutta tarkkana pitää olla, mitä tehdään täällä ja mitä tehdään unionin rajojen ulkopuolella. siksi mä olenkin samaa mieltä sen suhteen, mitä Itressä on äänestysten kautta saatu sovittua. Oikein paljon kiitoksia ja kiitokset myöskin siitä, että koko prosessin aikana olette olleet kaikkiin ryhmiin yhteydessä. On hienoa, että ei synny sellainen vaikutelma, että yksi yllätään pöydällä joku paperi ja sillä selvä, vaan mielestäni on hienoa, että olette toimineet näin osallistavasti. Tämä oli oikein hieno juttu. Mitä jatkotyöskentelyyn tulee, niin voin olla kanssa samaa mieltä. Kaikki riippuu tuloksesta. Eli mitä päivän päätteeksi Envi-äänestyksestä syntyy, jos meille syntyy itre väkeenä sellainen mielipide, ettei Envin kanta ole hyvä ja meidän näkemyksemme eivät heijastu tekstissä, niin mielestäni tämä pitäisi viedä täysistuntoon. Ja tietenkin on hyvä, että asia viedään täysistuntoon, koska sitä kautta on parempi mennä myöskin neuvotteluihin neuvoston kanssa – Kyllä minä aina kannatan sellaista kantaa, että mennään täysistuntoon, koska se osoittaa vielä paremmin näitä enemmistölukuja paremmin kuin valiokuntaäänestystulos. Ja olisi kyllä hienoa, jos asiasta voitaisiin vielä jatkossakin keskustella. Kiitoksia. Kiitos kollega Ruoinen. Kiitoksia ihan lyhyesti. Kollega Ferrelle aivan oikeutettavasti sanoi, että tämä ripeä toiminta on hyvä neuvotteluasemaa silmällä pitäen, ja tätä pitäisi kyllä hyödyntää. Nämä sorvaamamme kompromissit, se oli melkoinen työ, työn ja tuskan takana. Nämä kauppahuudetut sertifikaatit ja suorat siirrot teollisuudelle. Tämä oli fiksu veto. Se voi helpottaa myöskin neuvottelussa Envin kanssa. Sitten vielä toteaisin, että parlamentti kaipaa äänestystä. Tämä on niin tärkeä aihealue. Ei tätä asiaa voida jättää tähän käsittelyyn. Demokraattisessa mielessä on järkevää käydä täysistuntoa keskustelu ja äänestys aiheesta jo tässä vaiheessa, koska kyse on aihealueesta, joka koskettaa meitä kaikkia Euroopan parlamentissa. Ed. Kiitoksia. Minä voin vain lisätä samaa kuin kollegat juuri tuossa äsken. Eli olemme saavuttaneet kompromissimme hyvin pitkien keskustelujen jälkeen Itrevaliokunnassa. Ja kompromissista tuli hyvin tasapainoinen poliittisten ryhmien näkemysten hukaisesti. Ja tämä on, Felix, sinun puoleltasi suuri menestys, olemme varmoja tästä. Ja me keskustelimme tästä aiheesta, koska me halusimme rohkaista sinua pitämään kiinni ITRE-valiokunnan kannasta. Olemme vakuuttuneita siitä, että olet itse vakuuttunut meidän kannastamme. Me olemme ehdottoman vakuuttuneita tästä, mutta haluamme kuitenkin rohkaista sinua vielä, koska tämä voi olla hyvin hankalaakin Jotkut meistä ovat myös envivaliokunnan jäseniä. Me tiedämme, että siellä ilmapiiri on erilainen kuin täällä Itressä. Ymmärrämme sinua hyvin. Tiedämme, että homma voi olla joskus myös hankala. Ja tässä on kysymys myös täysistunnon äänestyksestä. Euroopan parlamentissa on kirjoittamaton sääntö, tällainen tapa, jonka mukaan, jos kysymys on näistä liikennesvaliokunnista, säännön 54 mukaan tämä pitää viedä ö, täysistuntoon. Tätä ei ole kirjoitettu minnekään ylös, mutta näin on aina toimittu. Säännön 54 pohjalta että meidän pitäisi täysistunnossa tätä käsitellä, koska envi-äänestyksen aikana on hyvin hankalaa sanoa. Ehkä koko äänestyksen jälkeen vasta voimme arvioida, onko saavutettu riittävästi vai ei meidän näkökulmastamme, joten ehkä olisi parempi, että loppuäänestys todella olisi täysistunnossa ennen kuin Euroopan parlamentti antaa neuvottelumandaattinsa tästä koko asiasta. Mutta vielä kerran lähestymistavasta. Kiitokset lähestymistavastasi. Esittelijä, ole hyvä. Äh, Kiitoksia kollega Rubik Nibeleroille ja puheenjohtaja Busek näistä ystävällisistä sanoista, jotka oikeastaan pitäisi kohdistaa kaikille varjositelijoille ja muille, jotka ovat tähän työhön osallistuneet. Olen jatkuvasti toistanut neuvotteluiden aikana sitä, että on päästämään siihen, että kaikki hyväksyvät tämän, mutta ei se ole mitenkään silti helppoa tai helppoa sulatella ja Tämähän onkin hyvän kompromissin pohja. Se vähän tekee kipeää kaikille, mutta se myös helpottaa monia asioita. Ja näin saamme mandaatin palata ryhmimme ja sanoa, että tämä oli asia, johon johon pystymme vaikuttamaan niin, että kompromissiin päästiin, koska ryhmillä on sellainen vaikutelma, etteivät siihen olisi sitten pystytty vaikuttaa ja sitten miksi pitäisi ollakaan kompromississa mukana. Kiitoksia siis tästä ja, ja todella kiitän varjoesittelijöitä näistä kommenteista. Meillä on ensi viikolla vielä kuuleminen. Minä tiedän, että Aldessa työni on tehty äänestyksen jälkeen ja esittelijänä oleminen ei aina merkitse ainoastaan sitä, että ollaan ryhmän jäsen, vaan vaan, että saadaan enemmistö äänistä taakse. Ja olen tähän työhön ryhtynyt ja myös Envi-komiteassa aion sen mukaan toimia. Kiitän siis kaunista sanoista ja jatkamme työtä ja vuoropuhelua niiden ryhmien kanssa, jotka ovat mukana kompromississa. Kiitoksia. Uh, very much, Mr. Rapporteur. Thank you. Kiitoksia teille esittelijä. Kiitos Federik. Näin olemme saaneet tämän kohdan käsiteltyä loppuun. Seuraavaksi kohta seitsemän. Vierailu Iteriin, Kalarashin, 24. lokakuuta 2016. Ja tässä on nyt selonteko tuosta matkasta. Kollegojen puolesta kollega Eugenfreund, Modig, Poche ja Sabonaccio saavat puheenvuorot. Neljä kollegaa. Ja ehkä haluaisitte puhua peräjälkeen tässä. Ensimmäinen kollega, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vähän turhautumista, ei niin tässä purkaa heti alkuun. Me ryhdymme puhumaan kaikkein sofistikoituneesta, kaikkein korkeimmista teknologiasta, jota olemme ikinä nähneet, jos olemme koskaan käyneet. Ja tässä kuitenkin olen. Minulla on tässä tämä muistitikko kädessäni ja siellä on video vierailustamme, jossa eh, saimme kuvata paikkoja, joissa olimme ja mitä pystymme näkemään. Ja minulle sanottiin, että on aivan mahdotonta näyttää tätä videota tällä vuosisadalla tässä salissa täällä. Joten tällaisesta kuilusta on nyt kyse. Tällainen kuilu pitäisi nyt ylittää, kun puhumme teknologiasta. Olette varmaan kuulleet, hyvä puheenjohtaja, myös sen, että olisin aloittanut keskustelun näyttämällä tämän videon ja sanomalla, että, että puhumme nyt kaikkein suurimmasta rahapolttokoneesta. Eh, tai ihmiskunnan pelastuskoneesta. Siitähän Iterissä on kysymys. Iterin ITRE-valiokunnan jäsenet vierailivat eh, ITERissä 24. lokakuuta. Mainitsitte jotenkin niin mukana olla, että Kristin Eilerkin oli mukana ja Flavio Zanonato sekä Jacob Lunde vihreistä. Ja sitten mainitsitte muita. Tapasimme siellä myös Bernabingon, joka on Interin äh, kansainvälinen johtaja, ja Schemerin, joka on Fusion for Energy viraston johtaja, joka vastaa ITERistä. Me käytimme paljon aikaa heidän kanssaan ja he kertoivat meille, mitä kaikkea liittyy tähän hyvin monimutkaiseen kokeelliseen reaktorin. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, siis jos niin odotamme, että ITER osoittaa fuusioenergian käytön rauhanmukaisia tarkoituksia mukaan varten. Ja jos näin käy, niin saadaan puhdasta, runsasta taloudellista energiaa. Mutta tässä on kolme ongelmaa. Ensinnäkin teknologiset haasteet, niin että saadaan rakennettua tämä tokamak, joka on reaktorin ydin. Sitten on haaste, jonka kautta pitäisi saada kaikki komponentit yhdennettyä integroitua ja edelleen olisi voitava hallinnoida kansainvälistä yhteistyötä. Tässähän on Euroopan, Kiinan, Intian, Japanin, Korean, Venäjän ja Yhdysvaltojen välinen yhteistyö. Eurooppa maksaa noin 45 prosenttia hankinnoista, muilla on noin 9 prosenttia kullakin vastuullaan. Kuten kaikki tiedämme, puheenjohtaja, monikeskeisyys on oikein hieno asia periaatteessa, Käytännössä siitä voi kuitenkin tulla, kuitenkin tulla aika raskas taakka. ITERin osalta se tarkoittaa sitä, että vuosikausia hankke oli väärällä kurssilla. Tarvittiin taas uusi toimintaohjelma, joka annettiin vuonna 2015, jonka mukaan saatiin selkeät prioriteetit ja aikataulu uudistuksia varten. Uudistuksen kuuluu muun muassa se, että otetaan käyttöön selkeä päätöksentekomenettely ja vastuuvelvollisuus pääjohtaja kuluttajalle annetaan päätösten tekovalta. On myös asetettava selkeä aikataulu plasmaoperaatiota varten eh, vuoteen 2025 mennessä sen sijaan, kun mitä aikaisemmin oli määrätty, oli puhuttu vuodesta 2020 ja fuusioenergiaoperaatioita odotetaan nyt vuodeksi 2035. On siis vielä hieman epäselvää, tulemmeko te ja minä ikinä näkemään tätä laitetta toiminnassa. Tietenkin toivomme näin, toivon sitä myös teille. resurssien parempi, parempi arviointi on myös tärkeää. On myös saatava aikaan selkeät vaiheet, virstanpylväät edistykselle ja niistä pidetään kiinni. Edelleen on saatava tehtyä riippumaton hankkeen arviointi. Ja sen kautta on jo hahmoteltu parannuksia. Ja sitten tämä Fusion for Energy-virasto vastaa kolmesta edistysaskeleesta. Ensinnäkin ETER-hanke itsessään Kadarashessa on yksi näistä vastuualueista. Sitten yhteistyö Japanin kanssa on kolmassa hankkeessa. Näitä kutsutaan laajemmaksi lähestymistavaksi. Ja sitten meillä on seuraava sukupolvi kokeellisia fuusioreaktoreita varten – Fusion Energy tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa komponenttien rakentamiseksi. Tämä antaa merkittäviä mahdollisuuksia teollisuudelle, tutkimus- ja laboratorioille ja pekoyrityksille ja se auttaa EUn teollisuuden pohjan rakentamista fuusioenergian varten. ITERin ja Fusion for Energyn hallintarakenne on, kuten sanoin aikaisemmin, hyvin, hyvin monimutkainen Vaikeuksia on ollut, kuten sanoin, mutta nyt on selkeästi nähtävissä työn tuloksia ja olisin mielelläni näyttänyt näistä tulo, näitä tuloksia. Työ myös jatkuu ja, ja tämä pätee myös Fusion for Energiin toimintaan. Päätän puheenvuoroni tähän. Kiitoksia. You are horrifying me. Say. Kiitos kollega. Te sanoo, te kyllä todella kauhistutatte minua tässä. Rova 2035, so... Uh... <laughs> niin, kyllä me jo ajattelemme tuota vuotta 2035. Kiitos näistä kollego- kollegojen sanoista ja jätän muillekin sitten jotain sanottavaa. En tiedä kuinka paljon muita on vielä jäljellä tässä, mutta omalta puoleltani muutama kommentti. Tämä hanke on aivan uskomaton ja on todella harvi, että me emme voi nähdä tätä kollegan videota, koska se mitä on saavutettu on aivan uskomatonta. Mutta yhtä lailla tämä on osoitus siitä, mitä me voimme saavuttaa globaalisti, kun käsittelemme esimerkiksi ilmastonmuutoskysymystä, koska tästähän tässä on kysymys. Me saamme todellisen askeleen eteenpäin Pariisin sopimuksen kautta mutta tämä on sitten tässä konkreettinen hanke, joka hyödyttää koko maailmaa. Sen kautta saavutetaan ratkaisuja, joita niin kovasti energiahaasteisiin tarvitsemme. Kiitos ilmastonmuutosongelman. Ja tällä parannetaan myös energiatoimitusvarmuutta ja muita kysymyksiä, joita olemme ottaneet esille. Kuten on jo sanottu, tämä hanke ei, ollut mitenkään, ei ole ollut mitenkään helppo ei edes voitu odottaa näin arvokasta lopputulosta sieltä. Tässä on kyllä todella hankala fysiikkaa mukana, mutta nyt meillä on selkeä ja realistinen aikataulu ja aikataulun sopeutus on seurausta muutetusta toimintasuunnitelmasta vuodelta 2015. Tämän, näiden virstan pylväiden kautta voidaan nyt mitata edistystä kohti tämän hankkeen toivottua loputulosta. Samalla tulee myös parempi ö, prosessien tilivelvollisuus ja valvonta, ottaen huomioon myös ne monimutkaisuudet, jotka tähän liittyy. Kysymys ei ole pelkästään maailmanlaajuisesta rahoituksesta, vaan siitä, miten myös muita maita saadaan mukaan tähän projektiin. Tässä ei ole kysymys keskusteluista äh, hallinnoivien viranomaisten kanssa eri valtioissa, vaan myös äh, näistä äh, in-kind-panoksista, joita tähän hankkeeseen annetaan. 2025 pitäisi ensimmäinen plasma saavuttaa tässä. Ja sitten nämä kysymykset esimerkiksi jatkuvuudesta, mikä ähm, laajuus tässä on. Ja jos asiat menevät vikaan tämän päivän ja 2025 vuoden välillä, mitä tapahtuu. No, nämä ovat luontaisesti osa tätä prosessia, kun tätä koko hanketta valvotaan. Vahvasti heijastelen siitä, mitä Hogan jo sanoikin. Meidän ei pidä unohtaa tämän hankkeen visiota, sitä mitä voidaan saavuttaa, ei pelkästään tuolla hankkeen lopussa, sehän on se lopullinen tavoite, vaan mitä me opimme tämän kehittyessä. Olemmeko me valmiita menemään tämän uskomattoman energialähteen tavoitteen pitemmälle kuin siihen, mitä me saamme tässä eri tavoin, esimerkiksi pk-yritysten mukanaoloon, teknologiauudistukset, laadukkaan tuotannon. Tästä tulee niin paljon erilaisia hyötyjä, kun lopullista fusioenergiaa tavoitellaan. Miroslav Pohe. Kiitoksia sitten kollega Miroslav Pohe. Ehm, Kiitoksia ja hyvää päivää, arvon kollegat. Minä toimin esittelijänä aiheeseen liittyen. Me olemme huomioineet teknologiset että laskennalliset kysymykset. Tämä on valtava hanke. Valtaisat investoinnit olivat tarpeen – Mielenkiintoista kehitystä on ollut viime kuukausien ja vuosien aikana havaittavissa. Suunnitelma on realistisempi tätä nykyään, on huomioitu jäsenvaltioissa kerätyt kokemukset ja ITRE-hankkeeseen liittyvä kokemus on huomioitu. Ja on hyvä, että uusi ehdotus on pöydällä. Teknologiset virstanpylvät on saavutettava taloudellisia indikaattoreita tullaan muovaamaan. Ne tulevat kertomaan paljon siitä, miten menestyksekkäästä yhteistyöstä on ollut kyse. Täytyy vaalia myöskin diplomatiaa, sillä yhteistyö kolmansien maiden kanssa ITREN neuvostossa on tärkeää, kuten tiedätte, mutta ei mitenkään helppoa. Mutta nyt tarjoutuu oiva mahdollisuus osallistua hankkeeseen. Toki riskejäkin on olemassa, mutta tulkitsen tilanteen hiukan toisin kuin kollegani. Katson myöskin taloudellista ulottuvuutta ja on valitettavaa, että hanke kallistuu kallistumistaan, rahoitus hankaloituu ja aikataulun kiinni pitäminen on hankalaa, mutta myöskin toinen ongelma on tämä ulkoinen ulottuvuus. Hyviä keskusteluja on käyty, mutta meidän täytyy pohtia, miten vakaasta kumppanista on kyse, kun puhutaan Venäjästä tai yhdistyneestä kuningaskunnasta Brexitin jälkeen ja Yhdysvalloista puhumattakaan vaalituloksen jälkeen. Näistä saattaa koitua ongelmia hankkeen näkökulmasta katsottuna. Meidän poliittinen kantamme energiavalikoiman liittyen saattaa muuttua ehkäpä tarpeet muuttuvat sähkötuotantoon liittyen. Me siis kaipaamme kansalaisjärjestöjen ja hallitusten tukea. Vain ainoastaan niin fuusioenergia voi toteutua, mutta rahoitus ehdotusten perusteleminen saattaa osoittautua aika lailla hankalaksi. Eli kyllä me kaipaamme vielä syvältä luotaavaa keskustelua. Kiitoksia. Not. Kiitoksia seuraavaksi kollega Fabio Savonotch. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen, että pystyn vierailemaan Kadarashissa, koska nyt minulla on selvempi käsitys siitä, kuinka tämä koe toimii. Olen aivan vakuuttunut puheenjohtaja siitä, että tekin olette siitä pitäneet. Siitä olette tieteinen mies, kemisti. Varmastikin olitte, olisitte mielellään niin tutustuneet tilanteeseen. Minä olen tosin Padovasta siellä. Tehdään kokeita ydinfuusion kanssa. Kyseessä on RFX, Reverse Fire Experiment jo vuosia. Olen ollut muuten vuosia Padovan kaupunginjohtaja jo. Olen vuosia tätä hanketta näin olen seurannut ja haluaisinkin kertoa teille sitä pienen anekdootin. 30 vuotta sitten yksi ystäväni, professori, kysyi, mitä luulet, kuinka paljon tarvitaan aikaa ennen kuin fuusioon päästään? Ja sanoin, että varmaan 20 vuotta. No sitten 10 vuotta kului ja sitten George taas kysyi, kuinka paljon tarvitaan aikaa ennen kuin ydinfuusio tapahtui. Ja hän sanoi, no varmaan 30 vuotta. Sitten taas aikaa kului ja kysyin, kuinkahan paljon aikaa tarvitaan tähän ydinfuusioon. Ja hän sanoi, että varmaankin 40 vuotta. Tässä, tässä oli tällainen divergentti sarja, mitä enemmän aikaa kuluu, sitä pidemmäksi aika muuttuu. Ja tämä aiheutti hieman huolta, koska tämä kone, jota ollaan rakentamassa, se ei tee sellaista fuusia, jota luo energiaa, vaan se osoittaa, että merkittävän pitkän aika, ajan kuluessa voidaan järjestää kontrolloitu fuusio tietyssä, tietyssä ympäristössä, jonka nimi on tokamak, mutta, että, mutta eihän tämä vielä riitä, vaan tarvitaan vielä toinen la, laite energian la, tekemiseksi. Se nimi on Beimo, emme tiedä missä se rakennetaan tai kuinka paljon se Äh, maksaa tai onko sitä edes projektejakaan vielä. Eli nyt on todellakin äh, meillä on äh, projekti, jonka mukaan vaan katsotaan, onnistuuko tällainen fuusioreaktio pitkän aikaa, pysyykö se vain voimassa, mutta ei se mitään energialuoja. minulla on kerrottu, että että energiaa tuottavaa laitosta voidaan odottaa ehkä ensi vuosisadalle, joten olen ne. Luulenpa, että ellei mitään ihmeitä tapahdu, niin ette tee, emmekä minäkään ole sitä näkemässä. Sitten lopuksi vielä hyviä huoneen puoleen varmastikin on paljon hyviä puolia. Ensinnäkin kuinka valtavasti teknologisia vaikutuksia on tällä kokeella. Niitä on aivan valtavasti eri tekniikan aloilla ja on aivan hi- valtavan hienoa nähdä, kuinka kaikki tekevät yhteistyötä. Eurooppalaiset siis hoitavat 45 prosenttia, mutta mukana on myös kaikki muut su- suurvallat, Kiina, Korea, Intia, Japani, Yhdysvallat, kaikki ovat mukana. Tämäkin on toki myönteinen asia. Tämä on myös rauhanmerkki. Täällä yhdessä voidaan keskustella ja hakea hyviä vaihtoehtoja, mutta jos joku sanoo, että tämän kautta pelastetaan planeetta ilmastonmuutokselta, niin ei tässä kyllä aikataulut päde. Tämä on tehtävä selväksi. me, tämä on vasta koe ja sen jälkeen katsotaan, rakennetaanko tällainen laite ja katsotaan, saadaanko järkevällä kustannuksella sellainen aikaan ja siihen kyllä tulee menemään paljon aikaa. Sitten meillä kielteisiä puolia. Kustannukset ovat hyvin korkeat, niin kuin täällä muistutettiin. Aikataulut venevät ja paukkuvat. Ja jos oikein ymmärsin, kyseessä on, on todella sismisesti vaarallinen alue. Kuinka on mahdollista, että olemme alueella, jolla on tällaista maankuoriliikkumista? liikkumista – Tiedemiehet hän eivät sitä sijaintia ole päättäneet. Tällaiset kysyttävät niitä, jotka ovat sen päättäneet. Mutta kyllähän tästä kiinnostavia näkymiä avautuu. Tämä on vähän niin kuin Mars, matkustussuunnitelmat, siitä on varmasti paljon myönteisiä seurauksia, mutta ei kannata liikaa odottaa tätä energialähteenä. Fantastic. Kiitokset kollegat. Loit, loistavia innostavia selontekoja ja tässä se, mitä näitte, on varmasti ollut jotain aivan epätavallista, koska vierailun jälkeen puhutte tällä tavalla. Haluaisin rohkaista muitakin kollegoja, koska kuusi viikkoa sitten keskustelin Dominik Ristorin kanssa, pääjohtajan kanssa, siis ITERin, ITERin äh, vierailusta, koska se löytyy hänen maastansa, Ranskasta. Hän järjesti tuon vierailun ja sovimme, että järjestetään vielä toinenkin vierailu. Joten muutaman viikon kuluttua kenties ensi vuoden alussa järjestetään toinen ITER-vierailu, koska pääjohtaja ja minäkin halusimme välttää välttää tällaista isoa ryhmää, 12 kolmea henkilöä ITRE-valiokunnasta. Oli parempi mennä kuuden hengen porukalla sinne. Joten tämän vierailun järjestää komissio. Siis toinen vierailu vielä ITERiin. Jos teillä on mahdollisuus lähteä sinne, niin yrittäkää todella päästä resuun mukaan. Joten kiitokset jännittävistä raporteista. Ne eh, vielä puheenvuoro teille. Just wanted to let you know. Sen verran vain, että ne, jotka ovat kiinnostuneita videosta, no mainitusta syystä johtuen sitä en voi näyttää täällä, niin video kyllä löytyy YouTubesta, Oikein Freund MEP, hakusanojen alla. Parin minuutin videoklippi sieltä löytyy, näin syntyy kuva, mistä oikein on puhe. Eli kyllä video on saatavilla my visit to ITER to see your video will be... ITER-vierailun jälkeen voitte katsoa tämän, ettekä katsoa pelkästään videota, eikä mennä ollenkaan ITERiin käymään. Kiitokset kollegat, jatkamme kello 15. Meillä on äänestystä ja paljon muutakin esityslistalla. Kiitos. That's great. That's great.